Uh, good morning, uh, everyone. We can uh, make a start because all the important... No niin, voimme aloitella, koska Kresleä lukuun ottamatta kaikki tärkeät henkilöt ovat paikalla. No hän tulee paikalle tuonempana, mutta minä johdan siis kokousta siihen asti. Tervetuloa arvoisa komission jäsen ja voimme aloittaa esityslistan kohdan 12 käsittelyä. Eli edustaja Itälä tilintarkastustuomioistuimen puolesta, olkaa hyvä. Uh, before going to audit result... Ennen kuin menen tilintarkastuksen tuloksiin, haluaisin todeta muutaman sanan tästä. Tärkeimmät pääjohtajat, jotka ovat olleet mukana ulkoisen, asio, ulkoisen toiminnan talousarvion täytäntöönpanossa, ovat teko, EKKO ja ulkopolitiikan välineen yksikkö. Tässä on käytetty ennen kaikkea kehitysvälineet, Euroopan naapuruusvälinettä ja liittymistä edeltävää välinettä rahoituksen lähteinä. Itse tuloksista toteaisin, arvioitu virhetaso tämän luvun osalta on 2,1 prosenttia. Eli juuri yli tuon kynnysarvon 2 prosenttia sadasta 56 tarkastetusta 24 on ö, virheitä ja viidessä näistä 24 komissio sai riittävästi tietoa estääkseen, huomatakseen ja korjatakseen näitä virheitä, mutta näitä tietoja ei hyödynnetty. 37 prosenttia virhe tasosta johtuu puuttuvista asiakirjoista. Näissä tapauksissa edunsaaja ei pysty perustelemaan yhtä tai useampaa kustannuserää. Tyypillisin virhe tyyppi 26 prosenttia on sellaiset kulut, joita ei kateta tällä rahoituksella, eli sellaiset toimet, joita esimerkiksi ei kateta sopimuksella Tegenierin osalta omat tilintarkastajat ovat huomanneet epäsuorassa ö, tarkastuksessa virheitä ajatellen ajatellen liittymistä edeltävää tukea. Ja tässä on ennen kaikkea kysymys kolmesta edunsaajamaasta, Albaniasta ja, ja Turkista. Nämä liittyvät eh, esimerkiksi organisationaalisiin kysymyksiin. Tässä ei ole ollut riittävää, vahvaa valvontaa. Henkilöstön koulutuksessa on ollut puutteita. Albanian ja Serbian viranomaiset ovat yrittäneet ratkaista huomattuja ongelmia, mutta Turkin tarkastusjärjestelmässä on edelleen merkittäviä ongelmia. 2016 vuonna Degenier toteutti toisen virhetasotutkimuksensa. Joitakin parannuksia edelleen tarvitaan, mutta pääsääntöisesti ö, tässä mennään parempaan suuntaan. Tässä liikaa jätettiin liikkumavaraa virheiden osalta. Vuosittainen toimintakertomus ei asianmukaisesti kuitenkaan tämän virhe, jäännösvirhetutkimuksen tuloksia kertonut. Tätä tutkimusta ei ole tehty tilintarkastus, tilintarkastuksen kansainvälisten standardien mukaisesti. Joissakin tapauksissa tutkimuksessa luotetaan enemmän aikaisempiin muiden tarkastajien tuloksiin, eikä ole toteutettu itse näitä tilitarkastusprosesseja tutkimuksessa. Sitten talousarviotuki ja hankkeet, joissa on useampia avunantajia. Mitä talousarvioon tulee, niin olemme sitä mieltä, että komissio noudatti maksusääntöjä – kansallisella tasolla hallinnon heikkoukset, kuten korruptio, eivät ole meidän tilintarkastuksen mukaan johtaneet näihin virheisiin. Tämän lisäksi komissiolla on ollut merkittävää joustavuutta sen päättäessä, täyttyvätkö yleiset miten tukikelpoisuusehdot näiden yleisten ehtojen ne täytetään, jos tässä on hankkeessa mukana riittävästi näitä tukikelpoisia kuluja. Tässä on se vaara, että kulut kokonaisuudessaan eivät pidä sisällään riittävästi tukikelpoisia kuluja kaikkien havunantajien osalta. 2016 vuoden osalta emme talousarviotuesta löytäneet virheitä tai näissä hankke- näistä hankkeista, joissa on useampia avunantajia. Jos nämä kaksi osa-aluetta jätetään tästä tarkastuserästä er-, syrjään, niin arvioitu virhetaso on 2,8 prosenttia. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Uh, thank you, Mr for presenting. Kiitokset kollega Itälän näistä selvityksistä. Ehkäpä seuraavaksi puheenvuoro komission jäsenelle Mimitsalle. Voitte vastata kuulemaanne. Honorable Chair, honorable member. Arvoisa puheenjohtaja, hyvät jäsenet, haluaisin kiittää arvoisa parlamentin jäsentä, esittelijä Zelleriä siitä, että hän esitteli vuosikertomuksen luvun kahdeksan ulkoista toimista. Kun ajatellaan sitä ilmastoa, ilmapiiriä, missä toimimme, niin on hienoa, että virhetaso on alhaisempi kuin viime vuonna. Se on nyt 2,1 prosentin kynnyksen yläpuolella 2,8 se on laskenut vuodesta 2015. Virhetaso on ollut koko ajan alle 3 prosenttia viimeisen neljän vuoden aikana. Tämän lisäksi jäännösvirhetaso, jonka me olemme laskeneet, on myöskin vähentynyt vuosi vuodelta 3,63 prosentista vuonna 2012 1,67 prosenttiin vuonna 2016. Jäännösvirhe, tässä tutkimus on tärkeä väline, jonka avulla pyrimme valvontaa tarkastustoimintaamme mittaamaan. Voin ainoastaan korostaa tyytyväisyyttäni siihen, että tulokset ovat parantuneet vuosi vuodolta ja tunnustan kuitenkin, että meidän täytyy jatkaa ponnistelumme, jotta voimme vakauttaa nämä parannukset. Me olemme tarkasti tutkineet tilintarkastustuomioistuimen löydökset ja myöskin omat jäännösvirhetasotutkimukset. Me olemme päättäneet esittää kaksi varaamaa. Ensimmäinen varaama koskettaa Äh, äh, Afrikan rauhafasiliteetin hallintoa. Minä palaan tähän sitten vielä Euroopan kehitysrahastoon liittyvässä puheessani. Niin huolimatta siitä, että jäännösvirhetaso oli alle 2 prosenttia, me päätimme äh, ottaa hyvin tarkan lähestymistavan ja esittää toisen eriytetyn varauman liittyen tiettyihin hallintatoimiin, joita pidämme riskialttiimpina kuin muita. Tämä varauma toimii pohjana keskitetyille toimille, jonka tarkoituksena tämä liittyy siis epäsuoraan ja suoraan hallintaan operaatoihin, epäsuoraan hallintoon kansainvälisten järjestöjen kanssa ja ohjelma-arvioihin kumppanimaiden kanssa. Haluaisin korostaa, että tarve soveltaa tiettyjä toimenpiteitä, jotta voimme parantaa valvontajärjestelmäämme – ei aseta kyseenalaiseksi sitä koko varmuutta, jota se tarjoaa. Kun ajatellaan tilintarkastusomistuksen löydöksiä ja meidän tutkimuksia, ne keskittyvät niihin kohtiin, missä tehdään asiat oikein, mutta on yhtä tärkeää myöskin pohtia, teemmekö oikeita asioita. Meidän kehyksemme, joka perustettiin vuonna 2015, on osoittautunut pylvääksi tässä asiassa. Vuodesta 2016 referenssit vuosikertomuksessa Euroopan unionin välineiden ulkoisten rahoitustoimien rahoittamiseksi on osoitettu, ja näin voimme osoittaa sitoumuksemme tuloksiin EUn veronmakselle. Tässä yhteydessä ulkoinen toimintaraportti, niin sanottu sanotut EMARAt ovat hyvä hallinta- ja avoimuusväline. Nämä raportit antavat meille osvittaa varojen hyvästä käytöstä ja niissä otetaan esille erilaiset toimet eri operaatioiden kohdalla. 2016 me saimme hyviä indikaattoreja aikaiseksi. Näiden tulos osoittaa, että kun ajatellaan 21 24 indikaattorissa olivat linjassa tavoitteemme kanssa verrattuna 20 niistä vuonna 2015. Minun palvelumme tulevat jatkamaan keskusteluja tästä marraskuussa. Arvoisat jäsenet, haluaisin käyttää tänään mahdollisen hyväkseni muistuttaa laajemmasta kontekstista, missä me operoimme. Haluaisin aloittaa maahanmuuttohaasteella. Me edistyimme viime vuonna maahanmuuton ja liikkuvuuden osalta. Euroopan maahanmuuttoagenda, EUn äh, Afrikan hätäapurahasto ja uusi kumppanuuskehys äh, maahanmuuttoyhteistyöllä olivat ratkaisevan tärkeitä 2016. Avulla tuettiin Valettan sitoumuksen täytäntöönpanon osalta. Nämä ovat esimerkkejä meidän toimistamme, jotta saamme aikaiseksi hyvin hallinnoitua maahanmuuttotyötä ja meidän täytyy tietysti puuttua myöskin maahanmuuton syihin. Ja monille ihmisille maahanmuutto on ainoa väylä ulos köyhyydestä. Tästä syystä meidän täytyy lyödä, luoda myöskin hyviä työpaikkoja ja kasvua siellä, missä niitä tarvitaan eniten ja niille, jotka tarvitsevat näitä eniten. Odotan, että Euroopan investointisuunnitelma, joka on juuri hyväksytty, on merkittävässä roolissa näissä toimissa. Euro- Euroopan uusi kehityksen liittyvä konsensus tekee EUsta vahvemman, jotta se voi puuttua haasteisiin ja edistää kestävää kehitystä ja poistaa köyhyyttä kaikkialla maailmassa. Köyhyyden poistaminen ja kestävän kehityksen edistäminen ovat tärkeimpiä tavoitteitamme. Se, että investoidaan kestävään kehitykseen, on investointi yhteiseen turvalliseen, turvallisuuteen ja hyvinvointiimme. Me tiedämme, että ilman rauhaa ja turvallisuutta kaikki kehitystavoitteet asettuvat kyseenalaiseksi, eikä niitä usein edes saavuteta. Tästä syystä me käytämme kaikkia Euroopan unionin välineitä, jotta voimme puuttua näihin heikkouksiin. Haluaisin puhua hyvin selkeäsanaisesti. Me emme keskity rauhaan ja turvallisuuteen – kehitystavoitteidemme kustannuksella, vaan juuri siksi, kun ne antavat meille parhaan mahdollisuuden saavuttaa ne todella. Viimeisimpänä, mutta ei vähäisimpänä, olen aina todennut, että naisten ja tyttöjen voimaannuttaminen on merkittävä asia kehityksen osalta. Yksi niistä resursseista kestävän kehityksen osalta, joita ei ole vielä hyödynnetty riittävästi tänä vuonna, sukupuolitoimintaohjelmaa osoittaa, että nyt lähestymistavat ovat muuttuneet paikan päällä. Ja ne ovat hyvä pohja toimillemme tulevien vuosien ajan. Tässä mielessä viime kuukauden aikana me käynnistimme pioneeri-aloitteen Spotlight Initiative yhdessä YK kanssa New Yorkissa, jotta pyrimme poistamaan väkivaltaa, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa. Arvoisat jäsenet, me olemme edistyneet hyvin ja me tulemme tekemään kaikkemme jatkossakin, jotta pystymme edelleen edistämään hyvinvointia maailmanlaajuisesti. Teidän avullamme me onnistumme tässä paremmin ja odotan, että hyvä ja hedelmällinen yhteistyömme jatkuu. Kiitos. Uh, thank you, Commissioner, for... Uh, Oikein paljon kiitoksia arvoisa komission jäsen tästä vastauksesta. Ehkäpä voimme suoraan siirtyä esittelijä Zellerin puheenvuoroon. Olkaapas hyvä. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Suuret kiitokset uudemman kerran tilintarkastustuomioistuimelle tästä vastuuvapauteen liittyvästä kertomuksestaan ja kiitokset kuuluvat myöskin komission jäsenelle Mimitsalle ja hänen joukkueelleen siitä, että ovat olleet keskusteluissa käytettävissämme. Tilintarkastustuomioistuinhan kokouksen alussa jo viittasi tarkastustuloksiin niiltä aloilta, jotka liittyvät komission jäsenen Haanin toimivaltuuksiin. Kuulemistilaisuus aiheeseen liittyen on jo järjestetty, joten nyt voin keskittyä naapuruustukeen tai en, ei tarvitse puuttua laajentumiseen ja naapurustukeen, vaan voi keskittyä siihen, Äh, osa-alueeseen, joka kuuluu komission jäsenen Mimitsan salkkuun. Mitä tulee Haanin salkkuun, niin kirjallisia kysymyksiä tulemme vielä hänelle toimittamaan, koska tilintarkastustuomioistuinkin on ollut hyvin kriittinen, varsinkin välillisen hallinnon suhteen. Yleisesti ottaen olemme tyytyväisiä siihen, miten virheaste on muuttunut, siis alaspäin, ja on sanottu, että budjettituki on ollut virheetön, mutta tämä nyt ei ole kovinkaan tyhjentävä vastaus vaatimusten mukaisuuskriteerin nähden, sillä mehän tiedämme, että monissa tukikelpoisissa maissa rehottaa korruptio ja petostoiminta, Tämä suhteen olemme samaa mieltä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Ja on hienoa, että tilintarkastustuomioistuin on virheastetta laskiessaan ö, käyttänyt ö, meidän tukemaamme ö, yhtälöä hyväksi. Ja nyt herää, että mitä komissio tulee tekemään, ettei virheellisiltä, että maksetaan vain ja tuloksia vastaan. Jos katsotaan vuotta 2016, niin virheaste oli 1,67, eli alle tämän olelaisuusaran. 70 miljardia euroa on tämä riskisumma. Se on laskenut 88 miljardista vuonna 2015, mutta mikä on todellinen maksujen virheaste tilien päätöstilanteessa? niiden niin sanottujen korkeariskisten hankkeiden osalta, ja niitähän ei ollut ihan vähän. Keskusteluissa olemme aina pohtineet AMER e 76,3 artiklan mukaisesti komissio on velvoitettu julkaisemaan – AMPR, eli hallinto- ja tuloksellisuuskertomukset. Minä olen perehtynyt ulkosuhdehallinnon aiheeseen liittyviin asiakirjoihin ja vähän tuntuu siltä, että siellä ei saa edes happea, kun pienessä ikkunattomassa tilassa voi tutustua jonkinlaisiin otteisiin, joita on pyytänyt nähtäväksi. Ja lisäksi vieressä niskaan hengittää joku valvoja, Eli samaan aikaan kun asiakirjoja lukee, niin joku on vieressä valvomassa. En tiedä, että onko tämä nyt se oikea lähestymistapa näitä asioita käsiteltäessä. Kyllä tässä kaivataan muutosta, sillä minä uskon, että nämä kertomukset ovat luotettavuusselvityksen keskeinen pilari ja kyllähän me kaipaamme luottamusta ja luottamus edellyttää todellakin ennen kaikkea avoimuutta. Miten voidaan DAS jättää, jos perustelut jäävät pimeään? Tänä vuonna siis kertomukset ovat pöydällä, vaikkakin luottamuksillina. Ja tähän on lisätty tämä toivomamme lista. Se on tietenkin hyvä asia, mutta meidän pitäisi noudattaa varanhoitoasetuksen määräyksiä. Ja sitten jos katsotaan sisäistä tarkastusta, EMRiin liittyen. Me keskustelimme asiasta jo eilen edustaja Kraftin kanssa. Ja asiakirjan sivulta 307 sieltä on vaikeasti luettavissa, onko tavoitteet saavutettu vaiko ei. Tietenkin herää kysymys siitä, että miten luotettavia ja uskottavia tällaiset kertomukset voivat olla. Arvoisa komission jäsen, mitä teidän yksikkönne ovat tehneet korjatakseen tämän tilanteen? Näissä niin kun kävin näitä tekstejä siis läpi, niin kävi ilmi, että eri valtuuskunnat käsittelevät tätä tekstiä, tekstejä eri tavalla. Toiset käyvät yksityiskohtaisesti ne läpi, ihan seikkaperäisesti, yrittävät selvittää, miksi tavoitteita ei ole saavutettu, toiset vain ihan lukaisevat ne läpi. Yksi tavoitehan on, että me käsittelemme myöskin gender-ongelmaa kumppanuusmaiden kanssa – Tarkoituksena on vahvistaa yhteistyötä ja monista kertomuksista, jotka liittyvät Afrikkaan ja Aasiaan, niin on ollut luettavissa, että mitään ei ole saavutettu. Ja syynä on se, että maiden hallitukset eivät suostu tekemään yhteistyötä näillä sukupuolten välisen tasa-arvon aloilla. Tämä on fakta, jonka valossa meidän tulisi vain lähteä pohtimaan uudenlaisia ratkaisumalleja, jotta tuloksia voitaisiin jatkossa saavuttaa. Jos hallitusten kautta on, homma ei hoidu, niin sitten meidän pitää yrittää käyttää muita väyliä, joiden avulla voidaan näissä maissa sukupuolten välistä tasa-arvoa tukea. Sitten nämä avainindikaattorit, ilmastonmuutos, virheaste, sukupuolten välinen tasa-arvo ja niin poispäin. Ilmeisesti on niin, että yksikään näistä indikaattoreista ei ole kykenevä kertomaan mitään niistä todellisista tuloksista. Yhden esimerkin hän jo annoinkin. Ja miksi pääosastosta ei ole saatu avainindikaattoria muun maassa laittomaan maasta karkottamiseen liittyen. Sitten nämä erityisrahastot. Arvoisa komission jäsenet, te olette hyvinkin tyytyväisiä Afrikkaan erityisrahastoon. Varsinkin toimintaskertomuksen sivulta 78 näin on luettavissa, mutta me olemme kuitenkin sitä mieltä, että rahoitusvälineiden jatkuva määrän kasvu vähentää demokratiaa ja avoimuusvaatimuksen noudattamista sillä järjestelmäthän ovat oman hallintorakenteen alaisuudessa ja tämä tarkoittaa sitä, että monet muutkin pääsevät soppaa hämmentämään silloin, kun tavoitteita lähdetään saavuttamaan. Joten miten parlamentti voi valvoa tällaisten erityisrahastojen hallinnointia? Afrikka-asiakirjan osalta DAS tekstiä ei tukenut Olafin tilintarkastustuomioistuimen sisäisen auditoinnin puolelta, joten nyt herää kysymys, että miten Afrikan erityisrahaston lausuma on voitu saada aikaiseksi. Viime vuoden puolella komissio ilmoitti, että kestävän kehityksen rahasto pitäisi perustaa ja kysyisikin, että miten komissio voi perustella uuden välineen perustamista nykybudjetin Äh, asettamin rajoin. Te viittasitte jo African Peace Facility-rahoitusvälineeseen. Siihen liittyen me aina tietenkin olemme kiinnostuneita siitä, että mikä on tämänhetkinen yhteistyön tilanne. Eli mitä tehdään Afrikan unionin kanssa yhteistyötä aiheeseen liittyen. Mehän olemme suurin avunantaja. Meidän rahoitusosuutemme on yli 90 prosenttia, joten kyllä meidän pitäisi olla kiinnostuneita siitä, että saavutetaanko tällä rahoitusvälineellä sille asetetut tavoitteet. Sitten meillä oli vielä kehysohjelma, josta vastasi myöskin kollega Georgieva. Hän teki tämän sopimuksen Maailmanpankin kanssa – onko maksuja suoritettu? Viittaan tässä 7 prosentin hallintokuluu kynnykseen. Varanhoitoasetuksen mukaan tämän kynnyksen ylittyminen ei ole sallittua ja kysyisinkin komission jäseneltä, että miten suhtaudutte siihen, että Maailmanpankki saa korvauksia sellaisista toimista, jotka oikeastaan kuuluvat pankin keskeisiin toimialaan. Sama pätee myöskin Euroopan investointipankkiin. Oletteko kuulleet, arvoisa komission jäsen, että EIBn jäsenet saavat palkansa lisäksi jonkinlaisia bonusmaksuja? Ja minua kiinnostaisi varsinkin hallinnolliset ja henkilöstökustannukset, muun muassa Beku erityisrahastoon liittyen, joka oli ensimmäinen ja Kolumbia rahastoon liittyen tilintarkastustuomioistuin on toimittanut meille Beku erityisrahastoon liittyvän kertomuksen. Kiitokset siitä ja siihen voimme palata vielä tuonnepana. Silloin kun Euroopan unioni tarjoaa tukea eli antaa rahaa, niin me haluamme myöskin itsellemme näkyvyyttä. Me teemme paljon yhteistyötä lukuisten kumppaneiden kanssa. Ja nyt herääkin kysymys, että silloin kun olemme suurin avun antaja, niin voidaanko varmistaa, että ne, jotka käyttävät toimiksi annostamme meidän rahojamme, niin että he myöskin osoittavat, että rahat tulevat Euroopan unionista, ikään kuin markkinoivat meitä. Silloin kun olen käynyt niissä maissa, joissa EU tukeaan tarjoaa, niin sanottakoon, että eipä hirveästi tätä PR-työtä ole tehty. Varsinkin kun Turkki, Libanon, Syyria ja Irak ovat saaneet humanitaarista apua, niin eivät ihmiset siellä paikan päällä juurikaan tiedä mitään siitä, että kuka nämä rahat on tarjonnut, varsinkin jos kyse on YK-järjestöistä. Niin ihmiset eivät vain tienneet, että tämä onnistuu vain ja ainoastaan siitä syystä, että Euroopan unionin jäsenvaltiot ovat rahoittamassa näitä järjestöjä. Ja mitä tulee erityisrahastojen näkyvyyteen, niin miten se on taattu? Ja vielä pienen pieni pyyntö. Jos katsotaan FAOn FAO on tällaisiin PR-kortteihin, joita on lähetetty, niin nehän on maksettu EUn kassasta, ja FAOhan ei ole mikään EUn alainen elin, joten herää kysymys, että meneekö tämä nyt aivan oikein. Oikein paljon kiitoksia. Paljon kysymyksiä on sadellut komission suuntaan. Ehkäpä sitten vastata niihin, ja sen jälkeen sitten puheenvuoron saavat valiokunnan muut jäsenet. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvä esittelijä. Niin todellakin, kun keskustellaan kokonaissuorituksista ja Euroopan unionin ulkoasiainhallinnon välineen tar- tarkastelusta ja eritoten tästä kehitysvälineestä, niin hyvin alusta lähtien olemme halunneet asettaa tämän oikeaan kontekstiin – Kaikkihan tähän viittasimme. Ja tässä on kysymys siitä, että kokonaisvirhetasot ovat vuodesta toiseen madaltuneet. Mitä tahansa parannuksia täytyy tehdä, mihin tahansa täytyy keskittyä, on vain merkittävästi pienempi osa kuin tämä kokonaisrahoituskansio kehityshankkeillemme. Tässä kontekstissa olen yhtä mieltä siitä, että on tiettyjä aiheita, välineitä ja osioita, joita meidän täytyy vielä työstää. Meidän täytyy miettiä niitä yhdessä niin, että saamme oikean vaikutuksen ja oikealla tavalla käytämme näitä välineitä niin, että pystymme saavuttamaan vielä enemmän niillä ja saada mahdollisimman pienen virhetason kokonaisohjelmissa. Meidän ulkoasian hallinto on komissiolle merkittävä tällainen hallinto ja tarkastusväline ja olemme iloinen siitä, että me todella kiinnitimme merkittävästi huomiota tähän välineeseen, emme pelkästään tämän 2016 vastuuvapausprosessin aikana, vaan tämä on ollut yhteisellä agendallamme jo useamman vuoden ajan. KPI-tulokset on esitelty vuosittaisessa TG Devcon toimintakertomuksessa ja ne toimitetaan Euroopan parlamentillekin. Haluaisin puuttua kahteen asiaan IMRS. Ensinnäkin on tämä menettely, jossa pidetään kiinni kokonais EMRin luottamuksellisesti. No, vilpittömästi sanottuna, niin kuin te kuvailitte, sitten tätä... No, tätä toteutetaan sillä olettamuksella, että jotkut näistä indikaattoreista, jotkut tie, osa datasta on tärkeää pitää luottamuksellisuussääntöjen alaisina, mutta kuten yleensäkin kyllä varmasti muistattekin ja voitte tätä perustella oman kokemuksen pohjalta. Milloin tahansa siis Euroopan parlamentin jäsenet ottavat esille jonkun menettelyn, josta pitäisi tehdä avoimempi tai jota pitäisi muuten muuttaa, niin kenties komissiolle pitäisi antaa hieman enemmän aikaa tämän mahdollistamiseksi. Mutta mutta loppujen lopuksihan me yleensä muutamme nämä menettelyt ja päädymme hyvin lähelle sitä, mitä Euroopan parlamentti näkee todellisena avoimena menettelynä, joten haluaisin tehdä yhteistyötä tämän asian osalta niin, että pääsemme sellaisiin EMR-reihin, e jotka heijastelevat todellisuudessa tällaisen tärkeän välineen merkitystä. Vuosi tai pari sitten keskustelimme tästä asiasta, tästä toisesta asiasta, eli tämä liittyy tämän välineen todelliseen luonteeseen. Tässä ei ole kysymys siitä, että tunnistetaan sellaiset hankkeet, jotka on tuomittu epäonnistumaan tässä prosessissa. Ei, vaan tämä on osoitus niistä ongelmista, kenties viivästyksistä tai sellaista ongel- muista ongelmista, joihin täytyy puuttua täytäntöönpanon osalla, osalta. Tässä on tiettyjä tällaisia ö, indikaatioita riskeistä ja ongelmista ö, hankkeen, tiet, ö, hankkeen loppuvaiheessa, mutta tämä ei tarkoita sitä, että loppujen lopuksi hanke olisi epäonnistunut. Tämän, tämän tähden on tärkeää käsitellä näitä EMRiä merkittävinä, tärkeinä osoituksina niistä ongelmista, joihin meidän täytyy keskittyä niin, että voimme välttää hankkeiden kokonaislopputuloksen vaarantamisen. Sitten näistä erityisrahasto-operaatioista. Euroopan unionin viimeis, useampien viimeisten vuosien aikana. No, Euroopan komissiohan ehdotti neljän erityisrahaston perustamista ja sanotaan nyt näin, että nämä ovat lisävälineitä tällaisiin perinteisempiin kehitysyhteistyövälineisiin ulkoasiain hallinnon puolellamme näin yleisesti ottaen. Mutta itse asiassa Tärkein, tai eniten näitä ryhdyttiin käyttämään näitä erityisrahastoja, kun oli analysoitu kaikista tehokkaimpia toimia maahanmuuton perussyihin puuttumiseksi 2015-2016 vuosina eritoten. Ja me opimme sen, että tietysti maahanmuuton perussyihin pitäisi puuttua kehitysvälineillä, kehitys toimilla. Mutta jotta tämä voitaisiin toteuttaa tehokkaasti, meidän pitäisi tehdä enemmän ja nopeammin rahoituksen kentällä niin, että voitaisiin lyhentää hankkeiden elinkaarta, toteutuskaarta ja erityisrahastoasetus, erityisrahastovälineet ovat niitä, joilla voidaan todella antaa panos kohdennetumpiin, nopeampiin toimiin, joilla voidaan helpommin saavuttaa esimerkiksi työpaikkojen luomisen tavoite, taloudellinen kasvu maahanmuuton lähtömaissa. Mutta yhtä lailla voidaan myös puuttua kriisi- ja kriisin jälkeisiin tilanteisiin. Olen yhtä mieltä siitä, että erityisrahastojen tulee olla osa vahvaa valvonta- ja avoimuusmenettelyä Euroopan parlamentissa, mutta kun tarkastellaan näiden rahastojen designia, niin Euroopan parlamenttihan on ollut alusta lähtien mukana suunnittelemassa näitä erityisrahastoja erilaisten suositusten, päätöslauselmien kautta Ja näitä suosituksia on tullut siis Euroopan parlamentilta vastuullisilta valiokunnilta. Ja tästä on keskusteltu myös täällä talousarvion valvontavaliokunnassa, yhtä lailla kuin ö, muissa relevanteissa valiokunnissa. Ja ö, budjettipääosastolta tulee kuukausittainen raportti tälle valiokunnalle – talousarvio täytäntöön panosta erityisrahasto-operaatioiden osalta ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä kanssanne parantaaksemme mahdollisia ja tarvittavia ö, asioita näiden erityisrahasto-operaation osalta. Ajatus siitä, että erityisrahaston perustaminen voisi laajentaa tai jopa pirstaloittaa kokonaisrahoitusvoimaa kehitysyhteistyövälineessä on sellainen argumentti, jota pitäisi katsoa seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kontekstissa. Haluaisin, että kehitysyhteistyövälineet olisi virtaviivaistetumpia seuraavassa monivuotisessa rahoituskehyksessä. Täytyy pohtia niiden roolia ja analysoida yhdessä erityisrahasto-operaatioita samoin kuin yksinkertaistamista ja välineiden joustavuutta. Nämä ovat tärkeitä asioita tulevaisuuden kannalta ja tässä kontekstissa erityisrahastoja pitäisi yhdessä tarkastella seuraavan MMFn kontekstissa sitten näkyvyydestä. Kyllä todellakin joissakin, jopa useissa tapauksissa, kun on käyty, vierailtu tuolla hankepaikoilla, ei jokaisella paikalla ympäri maailman, missä meillä hankkeita on, niin ei ole nähty, että nämä, ei ole nähty aina, että nämä konkreettiset hankkeet on rahoitettu, joskus pantu täytäntöönkin Euroopan unionin toimesta, mutta jokaisen hankkeen osalta meillä on näkyvyyttä ja oma viestintä osuutemme tämän rahoituksen osalta ja me haluaisimme hyödyntää tätä paljon näkyvämmällä tavalla täytäntöönpanokumppaneidemme kanssa. Tämän takia olemme olleet yhteydessä kaikkiin täytäntöönpanokumppaneihimme niin, että voitaisiin kasvattaa tätä näkyvyyttä rahoitusosion osalta hankkeissamme niin, että Euroopan unionin näkyvyys kokonaisuudessaan kasvaisi ajatellen kehitysyhteistyösolidarisuuttamme kautta maailman. tämä, tätäkin Euroopan unioni on rahoittanut noin 35 000 eurolla. Tämä oli osa, siis tällaiset tervehdyskortit olivat osa meidän näkyvyysosuuttamme yhteishankkeissamme FAOn kanssa, niissä hankkeissa, joissa se oli mukana. Tämä on vain yksi näistä esimerkkeistä, joissa joiden kautta näkyvyys voitta, näkyvyyttä voitaisiin parantaa useallakin tavalla. Aivan niin kuin to, toimittiin esimerkiksi tässä konkreettisessa tapauksessa FAOn kanssa. Kiitos. Thank you, Commissioner, for those, uh... Oikein paljon kiitoksia komission jäsenille näistä vastauksista. Nyt yleiskeskusteluun. Monet kollegoistamme joutuvat lähtemään piakoin. Ehkäpä varjoesittelemään Mart Tiina sitten Petria Bart, olkapa hyvä. Kiitoksia, oikein paljon kiitokset komission jäsen näistä vastauksista ja kiitoksia kaikkia, kaikista näistä tiedoista. Haluaisin tässä nyt korostaa kahta asiaa. Ensinnäkin haluaisin tätä performance-indikaattoria liittyen jäännösvirhetasoon. Se osoittaa tai näyttää melko tarkasti tämän jäännösvirhetason Eh, hienoa, mitä on tehty vuodesta 2012, ja totta kai olen entistä iloisempi, että 2016 jäännösvirhetaso on alle tuon kynnyksen 1,67 prosentin alla. Koska meillä oli riittävästi aikaa, niin siirryn nyt suoraan kysymyksiin. Oli kiinnostavaa huomata, että oli identifioitu näiden tärkeiden asiakirjojen puute suurimmaksi yleisimmäksi virheeksi. Komissio vastasi, että joissakin tapauksissa asiakirjojen puute liittyy force majeure-tekijöihin, esimerkiksi siihen, että asiakirjoja ei ole saatu jonkin epidemiaan, maanjäristyksen tai luottamuksellisten syiden takia. Joten kysymykseni, ja tämä on sekä komission ja myöskin tilintarkastustuomioistuimen suuntaan, on se, että olisiko mahdollista tarjota jokin metodologinen päivitys, jotta voitaisiin tällaisissa virhetapauksissa ikään kuin havaita tämä force majeure. Ehkä voisitte tästä kertoa. Sitten toinen kysymykseni liittyy tähän uuteen talous- ja työllisyysohjelmaan, joka alkaa maaliskuussa 2018. On hienoa, että DEFCO-pääosasto tulee tarkastamaan, että miten voidaan saada aikaiseksi synergioita – ja miten voidaan valtavirtaistaa tämä nuorisopuoli. Ehkä voisitte kertoa tästä hiukan tarkemmin, sillä tämä nuorisoulottuvuus pitäisi valtavirtaistaa kaikissa, kaikilla muillakin sektoreilla, esimerkiksi investoinneissa. Miten näette tämän strategian? Ja sitten viimeinen kysymykseni liittyy tähän ulkoiseen investointiin suunnitelmaan ja se tärkeimpiin komponentteihin, eli kestävän kehityksen rahastoon. Rahasto ja sen takuurahasto perustettiin melko hiljattain. Kompromissi löydettiin kolmikantaneuvotteluissa viime kesäkuussa. Tämä on melko kunnianhimoinen rahasto. Sen tarkoituksena on saada noin 44 miljardia euroa Äh, Afrikkaan ja EUn naapuruston, jotta saataisiin äh, luotua työpaikkoja ja voitaisiin puuttua maahanmuuton syihin. Jotta voitaisiin tehokkuutta, rahaston tehokkuutta parantaa, miten komissio aikoo mitata sen, miten tämä rahasto vaikuttaa esimerkiksi ilmastonmuutokseen ja maahanmuuttoon? Missä määrin äh, tämä täytyy olla ilmastorelevantti, jotta, tai hankkeen täytyy olla ilmastorelevantti, jotta se on tukikelpoinen. No sit, miten paljon esimerkiksi eri sijoittajat otetaan täytäntöönpanossa mukaan? Miten komissio aikoo varmistaa, että parlamentti saa kaikki tärkeät tiedot rahastosta, jotta se voi omia velvoitteitaan tässä seurata valvonnan osalta? Paljon kiitoksia vastauksesta. Ja sitten Petri, onko sinulle jotain kysyttävää? Herra puheenjohtaja, kiitoksia. Kiitokset komission jäsenelle Mimitsalle, kiitokset esittelijä Zellerille ja kiitokset tietenkin tilintarkastustuomioistuimelle. Kiitokset Ville sinulle. Pyydän anteeksi, että nyt suon itselleni vapauden puhua näin ihan niin kuin vapaasti veronmaksajien rahojen käytöstä miten niitä tulisi käyttää ja miten yleensä mielestäni näitä varoja tällä hetkellä käytetään. En puhu pitkään, mutta kyse on enemmänkin siitä, että nyt on saatava muutoksia aikaiseksi. Niin kauan kuin me vain puhumme nykysääntöjen kehyksissä, niin tilanne ei muutu miksikään. Joten nyt vaadin jotain muuta. Arvosta toki komission sanoja, eli että komissaarit yleensä ovat halukkaita noudattamaan parlamentaarikkojen muutospyyntöjä, mutta se vie oman aikansa. Joskus tavoitteeseen päästään, mutta jos ajattelen miten nämä keskustelut ovat menneinä vuosina Euroopan unionissa kulkeneet, niin kyllähän näistä asioista on puhuttu jo riittävän pitkään. Yksi inhottava pikkuseikka, jonka haluaisin ottaa esille. Silloin kun puhutte EAMRöistä ja sanoitte, että ne ovat avoimia tilintarkastusvälineitä, niin sehän on pienen pieni yksityiskohta, josta en pidä laisinkaan, sanottakoon se suoraan. Ja sitten maahanmuutto ja selvitys siitä, että miten hankalasta tilanteesta on kyse. No toki on kyse hankalasta tilanteesta, mutta nyt pääsenkin itse asiaan. Meidän pitäisi muuttaa toimintamme kohdetta, todellakin muuttaa sitä. Meidän pitäisi keskittyä toimissamme siihen, mitä olemme aina vain saarnanneet. Eli nyt pitäisi keskittyä tuloksiin. Tuloksiin, tuloksiin eikä mihinkään muuhun kuin tuloksiin. Katsoa, mitä vastinetta rahoillemme saamme. Ymmärrän toki, että on hyvin vaikeata, jopa mahdotonta käytännössä teidän vastuukentällään niin kes, kehitys ja ulkosuhteet tietää tarkkaan, että paljonko eurolle on saatu vastinetta. Enkä minä sellaista laskelmaa haluakaan nähdä, että yksi euro on tuottanut 1,13 euroa tai 0,87 senttiä tai jotain muuta vastaavaa. Haluan vain sanoa siitä, että meidän täytyy muuttaa asennettamme. Ja muutokset alkavat ihan siitä omasta tontista. Riippumatta siitä, mikä on sen hetkinen tilanne tai kuka sinä olet tässä yhtälössä. Kyse on sinun tontistasi, eli kyse on siitä, että muutokset alkavat tilintarkastustuomioistuimesta, yhtä lailla kuin komissiostakin ja parlamentista täältä. Ja me olemme kaikki tykönämme vastuussa muutoksista. Ja kun me huomaamme, riippumatta toimimmeko tuomioistuimessa vai komission pääosastossa tai jossain muualla. Ja jos me huomaamme, että rahaa käytetään, koska sitä nyt on vain tarjolla ja että se on pistettävä menemään, niin silloin ollaan jo aivan hakoteilla. Ja tämä oli vain ihan yleinen heito. Mehän aina kuulemme tämän hokeman, että nyt on keskityttävä menoissa tuloksiin. Sitä hoitaan täällä kyllä, mutta meidän täytyy saada muutoksia aikaiseksi ja muutokset alkavat tässä ja nyt. Älkääkää aina vedotko sääntöihin, sillä näin ei muutoksia saada aikaiseksi. Todelliset muutokset alkavat omista teoista ja rajojen ylittämisestä, koska muutenhan emme pääse mistään mihinkään. Varsinkin, jos sisäisetkin säännöt jäävät noudattamatta. Sanottakoon näin loppuun, että EAMR ovat oiva esimerkki säännöistä, jotka olemme itse asettaneet, mutta joita emme noudata. Ja ne ihmiset, jotka seuraavat näitä keskusteluja, niin eivät vain tajua, mistä tässä on oikein kyse. Tässä kaivataan muutoksia. Kiitoksia. Kiitoksia seurannan Bart. Dank voorzitter. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa komission jäsen. Haluaisin alkuun kiittää teitä ja tiimiänne tekemästänne työstä. Neljän vuoden ajan olette pysyneet tämän kolmen prosentin kynnyksen alla ja nyt 2,1 on tämä virheaste ja se on lähellä tätä olennaisuustasoa. Tämä on melkoinen työ, jonka olette tehneet. Eli teillä on päteviä ihmisiä pääosastossanne töissä. Fair Trade-aamiaisen yhteydessä tämäkin kävi ilmi. Siellä Roberto Ridolfi, teidän tiimistänne peräisin oleva pääjohtaja, kyllä esitti vakuuttavia kommentteja Se oli kyllä oikein hyvä asia ja omassa alustuksessanne viittasitte Afrikka-erityisrahastoon ja sanoitte, että ne, meidän täytyy sitä kautta päästä eroon näistä maahan, maahanmuuton syistä, mutta nämä rahat ovat pois kehitysyhteistyön rahoista. Suurin osa rahoista ei mene kuitenkaan perussyiden kitkemiseen, vaan rajavalvontatoimiin ja rannikkovartioiden koulutukseen ja vastaaviin toimiin. Mielestäni tämä kyllä vesittää kehitysyhteistyön budjetin. Tietenkin me voimme keskustella rajavalvonnasta ja sen tarpeellisuudesta. Tietenkin sitä voidaan keskustella, mutta herää kysymys, että miksi kehitysyhteistyörahoja käytetään rajavalvontatoimiin? Siinä ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys ne miljardit, jotka on pistetty Afrikan erityisrahastoon, niin paljonko rahaa menee ihan oikeasti kehitysyhteistyöhön ja kuinka paljon rahaa käytetään perussyiden kitkemiseen ja kuinka paljon rahaa menee maahanmuuttokysymysten käsittelyyn. Sanoin jo aikaisemmin, että 35 miljoonaa on varattu Egyptin rannikovartiostolle, jotta tai laivastolle oikeastaan rajavartioston perustamiseksi. Minun mielestäni tämä nyt ei ole oikein. Kyllä nämä rahat pitää ottaa budjetin jostain muusta kohdasta. Sitten seuraava asia. Kyllä Afrikassa täytyy saada jotain aikaiseksi. Kehitysyhteistyötämme ja tukeamme on vahvistettava entisestään. Meidän ei pitäisi käyttää vain ainoastaan erityisrahastoja, vaan toteuttaa tehokkaammin erinäisiä projekteja mutta ehkä meidän pitäisi katsoa tätä asiaa hiukan laajemmin. Teidän tekemänne työ, teidän tiiminne tekemänne työ on erittäin hyödyllistä ja on kiistaton fakta, että ihmisiä koulutetaan ja näin monilla afrikkalaisilla on uusi tulevaisuus edessään. Se on hieno asia, mutta jos ajatellaan Euroopan politiikan johdonmukaisuutta, meillä on kauppapolitiikka, sitten meillä on maatalouspolitiikka, kalastuspolitiikka, ja ne vaikuttavat negatiivisesti Afrikan kansan tulevaisuuteen. Eilen kerroin komission jäsenelle Öttingerille muutaman esimerkin. Meillä on ollut aikaisemmin maitokiintiö, siitä on päästy eroon. Nyt ollaan käyt, siirrytty maitojauheen varastointiin ja kauppapolitiikan kautta me oikeastaan dumppaamme osan näistä jauhoista, maitojauhoista Afrikan markkinoille. Ja luinpahan vaan erästä asiakirjasta, että Nigeriassa maidon hinta on noin 8-900 CFAta per litra, eli paikallista valuuttaa. Ja siis paikan päällä tuotettu maito, mutta maito, joka myydään siellä, joka on peräisin eurooppalaisesta jauheesta, maitojauheesta, niin sen litrahinta on 300 CFA, eli kolmannes, joten ei tarvitse ihmitellä, että osa afrikkalaisista maanviljelijöistä ovat konkurssin partaalla, kun oma maito maksaa kolme kertaa enemmän. Ja monet maanviljelijät luopuvat toimistaan, muuttavat kaupunkeihin. Tähän sanot itsekin, että nuorilla ei ole tulevaisuuden näkymiä maaseudulla, vaan siirtyvät sitten kaupunkeihin. Ja jos kaupungeista ei löydy tulevaisuuden näkymiä, niin sitten yritetään karata Eurooppaan. Tämä pätee maitoon, tämä pätee siipikarja tuotteisiin, joita viedään Afrikaan. Yhtä lailla tämä pätee vaikka ja mihin Monet Portugalin, Kreikan, Italian, Espanjan kalastuslaivat kalastavat kalastussopimusten pohjalta muun muassa Mauritanian rannikon edustalla, ja tämähän ei ole järkevää. Eli me voimme panostaa vaikka ja kuinka paljon kehitysyhteistyöhön, mutta ei tässä voida puhua kyllä mistään johdonmukaisuudesta. Jos ajatellaan teitä, niin mitä te aiotte sanoa kauppa, maatalous, kalastus, komissaareille? Eli miten aiotte äh, saada viestin perille, että tämä ei nyt toimi? Ja yritättekö, tai mitä voitte sanoa heille, että oikeastaan tämä EUn politiikka vie pohjan Euroopan, Afrikan kansalaisilta? Kiitoksia. Thank you, uh, Bart. Kiitokset sinulle, Bart. Seuraavana edustaja Salafranca. Eh, gracias, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Me olemme täällä analysoimassa komission ja hänen tiiminsä kanssa vuoden 2016 vastuuvapautta. Ja meillä on mahdollisuus esittää niitä kysymyksiä ja tuoda esille seikat, joista emme ole yhtä mieltä hänen tai muiden valiokunnassa ja käyneiden komissiojäsenten kanssa. Tilintarkastustuomioistuimen raportti osoittaa, että virhetaso on madaltunut ja meidän täytyy olla tyytyväisiä tästä kehityskulusta. Uskon aivan niin kuin herra Sarvamaakin, että tässä ei ole kysymys pelkästään virhetason alentamisesta, vaan siitä, että kehityspolitiikalla todella voidaan saavuttaa ne tavoitteet, joita sille on asetettu. Tämä on aivan looginen dynamiikka, jota tällä hetkellä tarkkaillaan ja jota halutaan panna täytäntöön tulevaa kehitystä silmällä pitäen. Haluaisin esittää komission jäsenelle yhden kysymyksen ennen kuin minun valitettavasti täytyy poistua täältä äänestystä varten mutta haluaisin esittää kysymyksen teille, kun otetaan huomioon ne lisävastuut, joita komissiolle on tullut. Ajatellen eritoten teidän aluettanne, jossa on kysymys tässä tapauksessa valtaisista rahoituksellisista panoksista. Missä määrin te pystytte, ja mehän kaikki tiedämme niitä vaikeuksia, joita, jotka liittyvät esimerkiksi henkilöstöresursseihin. Onko teillä mahdollisuus, onko teillä resurssit nyt siihen, että voitte vahvistaa palveluitanne ajatellen näitä uusia vastuualueita, joita teille on tullut. Ajatellaan nyt näitä Euroopan unionin apuja maahanmuuton aiheuttamien vaikutusten lieventämiseksi. Herra komissio, se minusta vaikuttaisi siltä, että te ette ole pyytänyt pääosastollenne lisää henkilöstöresursseja niin, että voisitte hallinnoida näitä merkittävämpiä uusia tehtäviä. Olen pahoillani, että en voi edes jäädä kuuntelemaan vastaustanne, mutta tämä on kysymys, joka todella täytyy esittää mutta ei tässä nyt mitään ihmeitä myöskään voi pyytää. Hyvää taloudellista hallintoa varten, jos sitä varten ei ole henkilöstöresursseja myöskään. Teidän uudet tehtävänne ovat erittäin merkittäviä ja komission, komissiolla, riittäisi olla, komissiolla pitäisi olla riittävät resurssit niin, että se voi hoitaa tämän uh, uuden tehtävän. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Uh, thank you for that. Uh, I... Kiitos. Jotkut jäsenet joutuvat valitettavasti lähtemään, mutta ehkäpä te voisitte vastata jo nyt kuulemiin ja kysymyksiin. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia näistä kysymyksistä ja selvennyksistä siitä, miten Euroopan unionin ja komission toimet näissä yhteistyökysymyksissä pitäisi suunnata. No, lyhyesti haluaisin päästä takaisin EMRin ja näihin tuloksellisuus- indikaattoreihin. Haluaisin muistuttaa nyt kaikkia siitä, että marraskuussa tiimimme DEFCO-pääosastolta ja NER-pääosastolta tulevat tänne teidän luoksenne, jotta todellakin voidaan kaikki yksityiskohdat ottaa esille, jotka mahdollisesti muokkaavat tätä lähestymistapaa EMRiin ja että niistä tulee todella tehokas väline, jotta saamme aikaiseksi jatkuvaa valvontaa ja vastuuvelvollisuutta koko tämän konkreettisen ohjelmakauden aikana. Myöskin kun kyse on erityisrahastoista, niin ehdottaisin, että me järjestämme temaattisen aihekohtaisen keskustelun erityisrahastosta, jotta voimme sitten katsoa, missä määrin ne voivat vaikuttaa tähän tämänhetkiseen kehitysyhteistyön sekoitukseen ja siihen, että niin, että meillä on ikään kuin oma nopea ja kohdennettu väline, koska sitten ole, olemme paljon enemmän mukana muiden erityisrahastoista ja siihen, että vaikutetaan esimerkiksi Maailmanpankin tai YK erityisrahastoihin ja paljon vähemmän keskitymme näihin omiin erityisrahasto-operaatioihin. Voisimme yhdessä katsoa, että mitä, mikä voisi olla kaikkein tehokkain tapa, varsinkin kun ajatellaan nyt seuraavaa monivuotista rahoituskehystä. Se on hyvin tärkeä konteksti. Useimmat kysymykset ja ehdotukset, joita arvon jäsenet täällä esittivät, on asetettava MFF-keskustelun kontekstiin. No, me puhuimme niin ikään näistä virhetasoista ja erästä aspektista niihin liittyen, ja kyse on dokumentaation puute. No kyllä, meidän täytyy muistaa, että kehitysyhteistyörahoitus ja rahoitusvälineet ne, niitä sovelletaan hyvin riskialttiissa ympäristöissä, naapuri- ja kumppanimaissamme maailmanlaajuisesti, joten se, että todellista dokumentaatiota tai tietoa, tietokantoja ei ole, niin ei, ei se ole sama, jos budjetista rahoitetaan esimerkiksi kohesio politiikkaa tai maataloushankkeita Euroopan unionin sisällä tai jos nyt sitten on kehitysyhteistyöhankkeita Guinea-Bissaussa tai missä tahansa muualla maailmassa. Ja tästä syystä onkin tärkeää, niin kuin arvon jäsen ehdotti, että me voisimme työstää yhteisiä tiukempia suuntaviivoja niin, että meillä olisi, olisi standardi toimenpiteet, joita sovellettaisiin tähän dokumentointiin ja että voitaisiin myöskin mahdollisimman pitkälle sitten välttää dokumentoinnin puute. No sitten eh, tämä kehitysyhteistyöhankkeen uusi ulottuvuus on tärkeä. Se on niin tärkeää, että me identifioimme sen uudessa konsensuksessa kestävän kehityksen kaiken kattavana ulottuvuutena ja sen tulisikin mahdollistaa täytäntöön pano, ei ainoa, ainoastaan yhden kestävän kehityksen tavoitteen osalta, vaan tässä voitaisiin korostaa näissä eri työpaikkojen luomishankkeessa ja tämä sitten laajentuisi koskettamaan kaikkia näitä kestävän kehityksen tavoitteita, joten esimerkiksi ensi marraskuussa Afrikan unionin ja Euroopan unionin huippukokous keskittyy siihen, että investoidaan nuoriin. Tämä on tapa edetä no tällä kertaa nyt Afrikassa, mutta meidän tosiaankin täytyy luoda kaikki nämä kehityshankkeet siten, että pyrimme vaikuttamaan nuorten tilanteeseen, inkluusioon, eri aloihin ja täytyy ottaa myöskin huomioon maiden poliittiset nä- näkemykset. No nyt me olemme käynnistäneet myöskin uuden välineen, Tämä ulkoinen investointiohjelma joka on siis mukana tämän kestävän kehityksen rahaston osalta. Me haluamme käyttää näitä fasiliteetteja ja julkisen ja yksityisen puolen rahoitusta tämän kumppanuuden luomisessa. Ja tästä syystä nyt tälle uudelle välineelle on tärkeää, että sen avulla voidaan myöskin mitata, mikä vaikutus sillä on, miten se on vaikuttanut siihen, että pyritään torjumaan laittoman maahanmuuton syitä tai että pyritään vaikuttamaan kasvuun, työpaikan kehittymiseen naapuri- ja kumppanimaissamme, joten nämä tuloskehys, jonka me olemme luoneet, on kyllä valtaisa askel eteenpäin. Meidän ei pitäisi enää laskea sitä rahaa, jota me käytämme kehitysyhteistyöhön. Meidän pitäisi katsoa tuloksia. Ei näitä taloudellisia lukuja, vaan ennemminkin niiden ihmisten lukumäärä, jotka ovat hyötyneet hankkeistamme. Me aloitimme, sanoisin, vasta vuonna 2015 tällä tulosorientoidulla kehyksellä, joka sisällytettiin tähän vuosikertomukseen. Me olemme nyt tässä julkaiseet yhden ensimmäistä esitteistä, jossa puhumme ihmisistä, jotka ovat suoraan hyötyneet ohjelmista. Ja jos nyt puhutaan miljardeista, esimerkiksi kaksi miljardia euroa on käytetty johonkin ohjelmiin, niin ei kukaan, varsinkaan näissä kehittyvissä kumppanimaissa eivät käsitä, mikä miljardi on, mutta jos nyt sitten sanotaan, että miljoona 300 000 ihmistä hyötyi suoraan ohjelmista, kuten esimerkiksi sellaisista, jotka liittyvät elintarvike- ravintoturvallisuuteen tai 53, 35 miljoonaa lasta pääsi peruskouluun. Eli tämä nyt on se kehys, jota haluaisimme kehittää yhdessä teidän kanssanne, Euroopan parlamentin kanssa ja budjettivalvontavaliokunnan kanssa. Eli siis, että keskitytään tuloksiin, niin se on se seuraava askel eteenpäin, jota haluaisimme kehittää. Sitten kun ajatellaan maahanmuuttokysymyksiä erityisrahasto-operaatioissa, me mainitsitte, että osa erityisrahasto-operaatioista tuki rajavalvontaa, jotta voitaisiin ennaltaehkäistä maahanmuuttajien lähteminen lähtömaasta ja siirtyminen johonkin naapurimaahan. Mutta jos nyt katsotaan erityisrahastohankkeiden todellista sisältöä, niin voisi havaita, että kyse ei ole siitä, että rahoitettaisiin rajavalvontaa, kyse ei ole siitä, että rahoitetaan armeijan välineistöä, joiden avulla naapurimaat voisivat paremmin valvoa rajoja, vaan kyse on rajahallinnasta, koulutuksesta, siinä, että pyritään helpottamaan rajojen kokonaishallintaa, joka menee rauha- ja turvallisuuskysymysten suhteen samoilla linjoilla. Joten aina kun me ryhdymme hankkeisiin, joihin liittyy tuo maahanmuuttoulottuvuus, on sellaisia kehityshankkeita, joissa puututaan tähän laittomaan maahanmuuttoon lähtömaassa. Me voisimme kehitysrahaa siirtää näin siihen, että pyrimme ennaltaehkäisemään maahanmuuton. Tämä sama yhtälö pätee siihen, että vähemmän köyhyyttä tarkoittaa sitä, että myöskin maahanmuuttovirtoja voidaan hallinnoida. Se, että saadaan vaikutettua kehitykseen, niin maahanmuuttovaikutukset lievenevät. Tämä linkki kehityksen ja maahanmuuton välillä on tärkeä osa koko kehitysohjelmiamme. No sitten kauppa, taloussuhteet ja kun ajatellaan näitä, tätä poliittista johdonmukaisuutta, meidän täytyy jatkaa tätä työtämme niin, monet politiikan alat ovat hyvin relevantteja, kun ajatellaan kehitystavoitteita, joita haluamme saavuttaa kumppanimaissamme. Kauppa on yksi näistä. Meillä on tämä verkosto, tai me olemme luomassa tällaisten kauppasuhteiden verkostoa kotonuun sopimusta eri alueilla Afrikaan, Tyynenmeren, Karibian alueen maiden kanssa, mutta sanoisin, että meillä on hiukan tuollainen käänteinen lähestymistapa näihin sopimuksiin. Nämä, näitä, nämä sopimukset nähdään sellaisina, että niissä käsitellään tariffikysymyksiä, vapaa kauppaa, ainoastaan näitä. Mutta meidän lähestymistapamme, meidän näkemyksemme on, että taloudelliset kumppasopimukset ovat sellaiset, että niiden pitäisi ensisijaisesti vaikuttaa siihen, että voitaisiin että esimerkiksi arvoketjut olisivat vastuullisemmat näissä kumppanimaissa, jotta saisivat parempia, arvokkaampia hyödykkeitä, joiden kanssa käydä kauppaa. Nämä talouskumppanuussopimukset ovat myöskin sellaisia, että pyritään parantamaan paikallista alueellista integraatiota ja poliittista integraatiota eri Afrikan tai Tyynenmeren ja Karibian meren alueilla. Ja vasta sitten, kun me olemme saavuttaneet nämä tavoitteet, meillä voi olla teho, tehokas kauppa, regiimi, vapaa kauppaa ja tariff ja pääsy Euroopan markkinoille ja kumppanimaiden markkinoille ilman tariffeja. Joten tästä syystä olen täysin samaa mieltä siitä, että reilu kauppa No, kauppa on, vaikuttaa kehitykseen, mutta se pitäisi asettaa tähän teollistumiskontekstiin, näihin arvoketjuihin, jotka tähän ulottuvuuteen tulevat ensimmäiseksi mukaan. No sitten haluaisin vielä palata tähän rajavalvontaan ja rajahallinta ja maahanmuuttoon kehityskysymyksiin ja myöskin rauha- ja turvallisuusulottuvuuteen. Jos nyt tarkastelee kaikkia näitä meidän kehitysvälineitämme, rauha- ja turvallisuuteen liittyviä välineitä. 96 prosenttia kaikesta kehitysrahoituksestamme ovat sellaisia, että niitä, ne raportoidaan virallisina kehitys apuna. 96 prosenttia kaikista välineistä ovat todellisia kehitysvälineitä, kehitysapuvälineitä. Me haluaisimme kasvattaa tätä osuutta, mutta jopa nyt emme voi puhua siitä, että kehitysapua käytettäisiin muihin tarkoituksiin, koska muuten tämä prosenttiosuus ei olisi näin korkea. seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen kohdalla, kun puhumme välineiden valtavirtaistamisesta, niin no, meillä on nyt 66 miljardia seitsemän vuoden MFFn kohdalla, eli 77 miljoonaa kehitysyhteistyörahoja ja EDF, 30 miljardia, meillä on erilaisia välineitä. Eli meidän tulisi pohtia, miten me voisimme valtavirtaistaa tätä enemmän, kuin ajatellaan näitä välineiden lukumäärää tai kokonaisrahoituskapasiteettia, joka meillä tulisi olla. Ja sitten vielä viimeinen asia liittyy näihin ihmisiin, henkilöstöresursseihin. 96 miljardia näistä, tästä humanitaarisesta rahoituksesta toimeenpannaan monien kollegoiden kautta pääosastoillamme, mutta Euroopan unionissa me emme ole mikään kehitysvirasto, emme toimepane näitä suoraan. Ja tästä syystä meillä on sitten kumppaneita, näitä kumppanuksia meidän tulisi kehittää. Täällä Brysselin päämajassa ja delegaatiossa monet kollegat tekevät työtä, pyrkinä, pyrkivät hallinnoimaan näitä määrärahoja kehitysavun osalta, mutta kollegojen lukumäärä on vähentynyt. Tästä syystä me todellakin haluaisimme kasvattaa henkilöstön ja resurssien tehokkuutta, emmekä voisi edes kuvitella, vähentämään, että vähentäisimme niiden eh, henkilöiden lukumäärää, jotka toimeenpanevat hankkeemme, koska tässä meillä on valtaisa määrä näitä eri välineitä tässä kehitysyhteistyösaralla. Kiitos. Uh, thank you, Commissioner, for those, uh, Oikein paljon kiitoksia näistä seikkaperäisistä vastauksista, arvoisa komission jäsen. Ehkäpä nyt puheenvuoro taas tilintarkastustuomioistuimelle. Hetkinen. Te saatte ihan lopuksi vielä puheenvuoron, kollega Zeller. Niin kyllä. E, kollega Itälä, voisitteko vastata kuulemaan? Yeah, thank you. Uh, there was not much question. Kiitoksia mm, puheenjohtaja. Tässä tuli kysymyksiä. Meille yhden asian haluaisin todeta tässä. Varsin monia kysymyksiä tuli Ja tässä enemmän puhuttiin siitä, että siirrytään kohti tulosperusteista budjetointia tätä tilintarkastustuomioistuin on jo usean vuoden ajan pyytänyt ja komissio on menossa tähän suuntaan samoin kuin parlamentti ja tämä on erittäin tärkeä Kiitos. Okay. Thank you for your... Kiitokset tiedoistanne näihin eri lukuihin liittyen ja muihin kommentteihin. Kollega Zeller, olkaapa hyvä. Thank you, Derek. Und, uh, vielen Dank. Kiitokset sinulle, Derek, ja kiitokset komission jäsenelle näistä selvityksistä. Monet mainitsemanne huomiot kyllä ovat musiikkia korvillemme, varsinkin kehitysyhteistyöpolitiikkaan liittyen. Pidättekö hyvänä asiana, että näin, esit- näin paljon kysymyksiä esitettiin kehitysyhteistyöhön liittyen? siinä mielessä positiivisena asiana, että kehitysyhteistyö ja kehityspolitiikka on yhä tärkeämpi politiikan ala. Ennen Saksassa asia oli niin, että kun hallintotasolla piti jollekin vanhalle sotilaalle antaa joku tehtävä, niin hän vastasi kehitysyhteistyösalkusta. Mutta nyt kaikki ovat havainneet, että nyt emme asukaan enää saarella, vaan Euroopan unionin ympärysmaissa ja kauempanakin tapahtumat vaikuttavat myöskin unionin tulevaisuuteen, joten tiiviimpää yhteistyötä kaivataan myöskin Afrikan, Aasian, Lähi-idän maiden ja maiden kansalaisten kanssa. Parlamentti kyllä tulee olemaan rinnallanne tässä työssä. Mitä tulee erityisrahastoihin ja töiden niputtamiseen ja näkyvyyteen, niin tehän kerroitte jo näkemyksenne. Ajatushan ei ole huono, että lisätään avoimuutta, rahoja yritetään investoida pidemmän aikavälin hankkeisiin ja myöskin ottaa ne sieltä, missä tarpeet eivät ole kovinkaan suuret ja pyritään reagoimaan nopeasti uusiin haasteisiin ja keskitetymmin. Mutta erityisrahastosta puhuttaessa pyrittiin siihen, että saadaan myöskin uutta rahaa uusilta rahoittajilta, ei ainoastaan unionin budjetista tai parista kolmesta neljästä jäsenvaltiosta, jotka ovat valmiita kakkaronyöröjä avaamaan – Eli kyllä pelivaraa riittää, sillä me olemme havainneet, että ei ole hirveästi rahaa ollut tarjolla, varsinkin kun huomioidaan, että erityisrahastot vaativat myöskin henkilöstö- ja hallintoresursseja. Ja aina kun puhutaan hallinnosta, niin useinhan käy niin, että tavoite häviää ja hallinto pyörittää hallintoporrasta ja ra- erityisrahastossa ei saisi näin käydä. Mitä tulee vuosittaisiin toimintakertomuksiin, niin niiden avulla meidän todellakin pitäisi päästä mittaamaan tavoitteita ja saavutuksia. Joistakin valtuuskuntien toimintakertomuksista, joihin olen perehtynyt, niin niissä viitataan siihen, että EUn edustusoista ei löydy riittävän koulutettua väkeä hankkeiden toteuttamiseksi ja valvomiseksi. Tämä pätee niihin hankkeisiin, joihin olemme myöntäneet budjettitukea. Pääjohtajan toimintakertomuksesta löytyvät kaikki menot, jotka on yhdistettävissä riskialttiisiin toimiin, mutta budjettitukea ei pidetä riskialttiina toimintana – No, jos ajatellaan menettelytapoja, niin näin voidaan ehkä sanoa, mutta voimmeko saavuttaa budjettituella tavoit, asetetut tavoitteet, niin se onkin toinen kysymys. Kun käyn paikan päällä näissä maissa ja tiedustelen, että mitäs hallinto tekee näillä budjettitukivaroilla, niin EU-edustustojen edustajat voivat sanoa vain jotain mitätöntä, sillä heillä ei ole vain tietoa asiasta. Joten parantamisen varaa tällä saralla kyllä on. Ja sitten viimeisimpänä, mutta ei vähäisempänä, kommenttina, ehkäpä vielä pari minuuttia, jos sallitte, herra puheenjohtaja. Viittasitte rajahallintotoimenpiteisiin, rajavalvontaan. Meidän pitää olla tarkkana tämän suhteen. Eli että hyvät ovat aikeet, mutta roskaa vaan syntyy, joten meidän täytyy aina miettiä, miten rajavalvontatoimenpiteitä toteutetaan. Paljon rahaa on investoitu rajavalvontapisteiden rakentamiseen. 12 erityislaivaa on valmistettu, jotta merillä ja vesiteillä voidaan operoida, sinänsä hyvä asia, mutta Chadin asukkaat ovat pääasiallisesti karjan kasvattajia ja he ovat tottuneita viemään karjansa Nigerian puolelle Nguin jokea pitkin, mutta nyt sotilaat ovat sulkeneet tämän väylän, koska Chadilla ei ole rahaa ja aika vähän rahaa on käytettävissä ja nämä rahat haetaan sitten maan viljelijöiltä ja karjan kasvattajilta ja ne ovat näreissään, kun rajaylityspaikkoja on perustettu. Samalta 160 000 ihmistä on Sadin järven alueelta siirretty muualle, jotta Boko Haramin vastaisen taisteluun on saatu tilaa käyttöön. Ja nämä ihmiset, 160 000 ihmiset, asuvat muiden ihmisten kanssa uusissa kylissä, heille uusissa kylissä, ja heillä ei tietenkään siellä ole sitten riittävästi viljelystilaa käytettävissä. Tämä täytyy tietenkin huomioida ja yrittää jollakin tavoin estää konfliktien syntymistä. Mutta samalla pyrittävä tarjoamaan ihmisille ja maanviljelijöille hankkia riittävä toimeentulo ja taata lapsille ja aikuisille koulutusmahdollisuuksia. Ja tietenkin meidän täytyy tarjota mahdollisuuksia valmistautua terroristisiin hyökkäyksiin. Jameenasta löytyy suuri koulutuskeskus, johon olemme tarjonneet rahoitusta eli Chadin turvallisuusjoukoille. Tämä on erinomainen ö, laitos, koulutuslaitos, mutta ministeri sanoi, että me tarvitsemme ampumaan radan ja varusteita, myöskin sotilaskalustoa, mutta ei kehitysyhteistyövaroista ei sellaisia voida lähteä maksamaan. Ja se tarkoittaa sitä, että koulutusta ei järjestetä. Joten nyt voidaan sanoa, että Harkitse ennen kuin teet suunnitelmia. Eli meidän täytyy pohtia, miten yhteistyötä voidaan entisestään parantaa. Lyökäämme viisat päämme yhteen. Tehän viittasitte jo siihen, mille, miten uuden MFFn osalta voidaan tehdä yhteistyötä. Myöskin kirjallisia kysymyksiä olemme teille esittäneet ja tässä vaiheessa kiitokset teille selvityksistänne ja toki myönnän, että me olemme kans kiinnostuneita siitä, että kehitysyhteistyö saa selvän roolin ja voi tehdä hyvää työtä ja saa myöskin riittävästi varoja toimintaansa varten. Kiitoksia. Oikein paljon kiitoksia näistä päätössanoista, kollega Zeller. Tämän verran tästä kohdasta 12, näin pääsemme esityslistan kohtaan 13, eli EUn yleinen talousarvio 8, 9, ja 11 EKR. Edustaja Itälä. Kiitoksia puheenjohtaja arvon jäsenet. Tämän syvällisen keskustelun jälkeen edellistä osiosta voin puhua hyvin lyhykäisesti. Euroopan kehitysrahastot ovat rahoittaneet kehitysyhteistyötä Afrikan, Karibian ja Tyynemeren valtioiden ja EU-ulkopuolisten alueiden kanssa yli noin melkein jo 60 vuotta. Tänä päivänä meidän lausuntomme tileistä ja tulojen säännönmukaisuuden luotettavuudesta EDFn osalta on positiivinen, niin kuin edellisinä päivinäkin. Mitä tulee laillisuuteen ja sääntöjen mukaisuuteen maksujen osalta, me olemme kielteisen tarkast- annamme kielteisen tarkastuskertomuksen, koska tähän liittyy virhe taso ja arvioitu virhetaso maksujen osalta on 3,3 prosenttia, mikä on hieman alhaisempi kuin viime vuonna. Jos budjettituki ja usean rahoittajan toimet jätetään tästä pois, arvioitu virhetaso on 4,4 prosenttia. 143 transaktiosta, jotka on tilitarkastettu 20, 26 oli mitattavia virheitä kahdessa tapauksessa 26. Komissio sai riittävästi tietoa estääkseen, huomatakseen ja korjatakseen virheet, mutta näitä tietoja ei käytetty. Kymmenessä tapauksessa 26 transaktiot tarkistettiin tutkittiin myös, tarkastettiin myös ö, toisella tavalla, mutta näissä ei huomattu niitä virheitä, jotka me huoma- löysimme. Suurin osa virhetasosta, 32 prosenttia, johtuu hankintasääntöjen noudattamatta jättämisestä. Huomasimme sellaisia tapauksia, joissa sopimuksia annettiin ilman kilpailumenettelyä ja tai joissa avoimuuden ja tasavertaisen kohtelun periaatteita ei hankintaprosessissa seurattu. Vuonna 2016 DG DevCon pääjohtaja asetti varauman vuosi raportissa näihin rahoihin ja ohjelmiin, jotka ovat epäsuoran hallinnon alaisia. Tämä on meidän huomioittemme ja suositustemme mukaista. Niin tämän vuoden kuin edellisenkin vuoden raportissa. Vaikka arvioitu jäännös virhetaso tässä olisi alle tämän olennaisen kahden prosentin kynnyksen, niin yli puolet tuloista ovat edelleen tämän varauman alaisia. Kiitokset ja seuraavana komissaarin puheenvuoroon ja sitten vielä esittelijän puheenvuoroon. Thank you very much Paljon kiitoksia arvoisa puheenjohtaja, hyvät jäsenet, arvoisa tilintarkastustuomioistuimen jäsen. Haluaisin kiittää arvoisa parlamentin jäsentä esittelijä Kappelia siitä hän, että esittää tämän tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen kehitysrahastoon liittyen. On hienoa, että suurin osa tilintarkastusomistojen suosituksista on täytäntöön pantu ja sama koskettaa tämänvuotisia suosituksia, jotka komissio hyväksyy ja teemme myöskin kaikkemme, jotta täytäntöön panemme ne niin ikään. Tosiasia, että, su- että eh, kaikkein että virhetaso laski 3,2-3,3 prosenttiin, on tilintarkastustuomioistuimen aikaisempien suositusten ansiota. Ja eh, ja, ja tämä edelleenkin johdattaa komission toimia eteenpäin, jotta parannamme valvontajärjestelmämme. Olen hyvin sitoutunut siihen, että edelleenkin pyrin vähentämään virhetasoa, vaikka nyt operoimme hyvin hankalassa tilanteessa. Kuten lupasin, haluaisin palata takaisin varaumaan, joka liittyi Afrikan rauhan fasiliteetin hallintaan. Miksi tämä on tärkeää? Koska kuten myöskin mainitsin, rauha ja turvallisuus tai niiden puute, näillä on suuri vaikutus kehitystoimiimme. Tästä syystä me päätimme pitää kiinni tästä varaumasta, sillä huolimatta merkittävästä edistyksestä tiettyjä riskejä edelleenkin on. Me teemme läheistä yhteistyötä Afrikan unionin komission kanssa, jotta voimme poistaa identifioidut valvontaheikkoudet. Ja he todellakin ottavat vakavasti etenemissuunnitelman, jossa on suosituksia siihen, että pilariarvio voidaan saavuttaa mahdollisimman nopeasti. E, edelleenkin sovelletaan eri toimenpiteitä, jotta voidaan vaikuttaa niihin puutteisiin, joita arvioissa on, varsinkin mitä tulee tilintarkastus- ja hankintajärjestelmiin. Nämä toimenpiteet sisältävät ex ante hankintasuunnitelmien hyväksynnän, eri menettelyt sopimusten myöntämiselle. Ja tähän liittyy myöskin vahvistettuja monitorointimekanismeja. Arvoisat jäsenet, yhteistyömme Euroopan kehitysrahaston ja Euroopan unionin budjetin osalta on edelleen hyvin tehokasta ja siinä, että keskitymme siihen, että jatkuvasti saamme aikaiseksi myönteisiä tuloksia, tulemme parantamaan äh, paremman äh, raportoinnin arkkitehtuuriin parantamista. Kiitoksia eh, edelleenkin tuestanne ja rakentavasta, rakentavista vuoropuhelusta. Kiitos. Kiitos ja seuraavana edustaja Kappel esittelijän ominaisuudessa. Oikein paljon kiitoksia tilintarkastustuomioistuimen ja komission jäsenille. Hyvänä asiana on virheasteen lasku, ja sehän johtuu myöskin siitä, että tilintarkastustuomioistuimen suositukset on huomioitu komissiossa rahastoa täytäntöön pantaessa. Mehän kuulimme jo, että nyt olemme päässeet 3,3 prosentin virheen asteeseen. 134 transaktiota on tarkastettu ja vain 26 siirtoa on pidetty virheellisenä. Virheaste tai kolmas osa virheas, virheistä perustuu siihen, että ei ole käytetty julkisiin hankintoihin liittyviä määräyksiä. Tarkoituksena on parantaa tuomioistuimen suositusten mukaisesti valvontaa ja katsoa myöskin tuloksellista monitorointia. Ja niin kuin komission jäsen totesi, käyttäen tarkkoja, eksakte analyysejä hankintojen päätöspapereista. Eli meidän täytyy päästä juuri näiden sääntöjen noudattamiseen. Näin virheaste laskee entisestään ja ensi vuonna tulos voisi olla vieläkin parempi kuin nyt. Mitä itse rahastoon tulee, niin seuraavalla kaudella siihen kohdistuu melkoisia muutoksia, koska se siirtyy MFF vuoden 2020 jälkeen. Siihen meidän ei tarvitse tänään keskittyä, mutta sitä pitää aina myöskin pohtia, koska muutoksia se tarkoittaa. Mutta yhtä lailla meidän täytyy vain todeta, että tämä rahasto on unionin kehitysyhteistyön kulmakivi silloin, kun tehdään yhteistyötä AKP-maiden ja merentakaisten maiden kanssa. Ja tällainen rahasto sisältää monia erinäisiä välineitä, jotka ovat hyvin tärkeitä näille kyseisille maille. Eli sellainen tuki, jota ei tarvitse maksaa takaisin, lainat yksityiselle sektorille – riskipääoma ja niin poispäin. Tärkeänä pidän tässä yhteydessä, niin kuin täällä on useampaan otteeseen jo mainittukin, tehokkuus ja vaikuttavuus, joita rahastolla saadaan, niin se lisää politiikan ja kehitysyhteistyön johdonmukaisuutta ja ylipäätään maahanmuuttoon ja ilmastosuojeluun ja ylipäätään erinäisiin tavoitteisiin liittyvät kysymykset. Täällä viitattiin erityisrahastoon ja sanottiin, että on erittäin tärkeää, että rahoja käytetään myöskin rajavalvontatoimenpiteisiin, koska rajavalvontatoimilla, jos millä, voidaan turvallisuutta vaalia ja rauhaa pönkitää, mutta rahasto tavoitteet liittyvät läheisesti yleisimpiin tavoitteisiin, jotka taas koskettavat maahanmuuttoa. Eli tämä on erittäin tärkeä seikka, joka täytyy huomioida ja meidän täytyy huomioida tämä. Minä tiedän, että edellisessä kertomuksessa esittelijä tähän viittasi, mutta se ei johtanut parannuksiin. Mutta meidän täytyy taistella myöskin köyhyyttä vastaan – ja se pitäisi huomioida myöskin tämän vuotisessa kertomuksessa. Thank you. Um... Oikein paljon kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, haluatteko vastata kuulemaanne? Děkuji prvně účetnímu dvoru, eh, paní spravodajce. Eh, kiitoksia. Haluan kiittää tilintarkastustuomioistuinta esittelijää ja myöskin komission jäsentä, että hän henkilökohtaisesti saapui tänne paikalle. Myöskin se tapa, miten hän on valmistautunut tämänpäiväiseen keskustelemme, osoittaa, miten suuressa arvossa komissio pitää tätä aihetta. Olisi hienoa, jos komission jäsenet tulisivat aina näin hyvin valmistautuneina tänne valiokuntaan. En nyt halua puuttua siihen, mitä täällä sanottiin. Haluaisin palata komission tai tilintarkastustuomioistuimen päätelmiin ja niihin kysymyksiin, joita tässä on esitetty. Tässä täytyy mainita esimerkiksi määrärahojen käyttö tästä rahastosta. Meidän pitäisi todella tiukasti valvoa sitä, sillä ne ovat juuri niitä tapauksia, missä näitä virheitä tapahtuu tai missä maksuasiakirjoja ei esitetä. Ja tässä on sitten petos, petoksen mahdollisuus olemassa. Mehän näemme, että aina samat ongelmat toistuvat. Ne ongelmat, jotka näemme vuosi toisensa jälkeen. Jos nyt ottaisin tämän raportin ja katsoisin edellisen vuosien kertomuksia ja vertaisin niitä, niin siellä olisivat aina samat aiheet minä luin tämän esimerkiksi tulojen kohdalla virhetaso ei ollut kovinkaan suuri. No ei se sitä ollut menneisyydessäkään, mutta virheet olivat sellaisia, että joitakin asiakirjoja puuttui, joita mm, kuitenkin pitäisi olla saatavilla. Eihän tämä näin onnistu. on se huono asia, mikäli näitä asiakirjoja ei ole saatavilla sen jälkeen, kun ne on tarkastettu. Esittelijää kysyi, miten komissio aikoo toimia, että valvonnan tehokkuus kasvaisi ja virhetaso laskisi. Sitten vielä toinen aihe. Olen tilintarkastustuomioistuimen kanssa samaa mieltä siitä, että komission pitäisi tarkastella nämä toimet ja operaatiot yksityiskohtaisemmin ja myöskin nämä vanhat sopimukset, joiden voimassaoloaika päättyy, josta syystä sitten sopimusten lukumäärä laskee, joten esimerkiksi tukikelpoiset menot, joita ei ole vielä maksettu 300 miljardia euroa kyseessä. Miten tämä on mahdollista? Haluaisin kysyä komissiolta tätä ja sitä, että mihin toimenpiteisiin se aikoo ryhtyä. Paljon kiitoksia. Arvoisa komission jäsen, haluatteko reagoida tähän juuri kuulemaanne? Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Mitä tulee EDF, Euroopan kehitysrahastoon, Jotkut näistä aiheista, joista keskustelemme ja äh, talousarvion osalta ovat eri, varsin relevantteja, kun ajatellaan myös äh, hankkeidemme täytäntöönpanoa ja EDF. Tämä pätee esimerkiksi budjettitukeen, samoin kuin erikoisrahasto operaatioihin, koska äh, suuri osa niiden rahoituksesta tulee EDFn varauksista. Tämän vuoksi haluaisimme todella keskittyä jopa enemmän kuin ennen omiin pano, ponnisteluihimme kattaaksemme <laughs> tämän, jo, jos jopa sanoisin, viimeisen mailin tässä, kun halutaan yhä pienentää virhetasoa EDFssä. Se on korkeampi kuin budjettitukihankkeessa, mutta tämän vuoksi me olemme todella kehittäneet ja hyväksyneet DG-tasollamme toimintasuunnitelman, joka pureutuu näihin tilintarkastustuomioistuimesta tulleisiin suosituksiin. Tämä on meidän tapamme alentaa virhetasoa sellaiselle tasolle, joka menisi sitten olennaisuusrajan alle. Tämä on tietysti meidän tavoitteemme. Joistakin näistä toimista, joita EDFn puitteissa on rahoitettu, on sanottu, että jotkut niistä kokemuksista ja asioista, joita olemme oppineet EDF-asetusten pohjalta, No, niitä, niitähän voitaisiin joustavuutensa takia käyttää eritoten uudessa MMFssä, kun suunnitellaan kaikkien näiden virtaviivaistettujen hankkeiden täytäntöönpanoa, koska e hän meillä on varsin merkittävä noin 20 prosentin, 30 miljardin seitsemän vuoden EDF-kapasiteettiin, eli noin 20 prosenttia varauksista, varaumista voidaan käyttää joustavammalla tavalla uusiin haasteisiin, nouseviin haasteisiin, samoin kuin myös uusiin prioriteetteihin. Eli ohjelmo, ohjelmointia edeltävä aika ei ennen tätä MMF kautta kattaa suurin piirtein kaikki varatessa. Tällaista joustavuutta me haluaisimme seuraavaan MMFään eritoten. Ja tämähän on tärkeä asia, kun komissio haluaisi tarkastella vielä syvällisemmin sitä EDFn e budjetisointia seuraavan MMFn. Tämä on yksi meidän EDF-toimiemme osa-alue. Toinen liittyy nyt siihen, että Toinen liittyy siihen, että me olemme varsin joustavia ajatellen näitä EDFn ohjelmointia edeltäviä kansallisia, kansallista ohjelmointia. Esimerkiksi meillä oli tämä traaginen vaikutus hurrikaanien osalta Karibian alueelta alueella. Ja meidän tietysti pitäisi pystyä vastaamaan ei pelkästään välittömiin eh, humanitaarisiin tarpeisiin, vaan ottaa huomioon pitkän aikavälin jälleenrakennus, eh, toimet, esimerkiksi nyt tässä EDFn varauksista, ja on tämä sitten etupainotteisen rahoituksen kautta ja ajatellen näitä kansallisia eh, ohjelmointeja näille alueille ja ottaa osittain varauksista nämä varat tällaisia välittömiä toimia vaativia operaatioita varten. Me haluaisimme pitää tällaista joustavuudesta kiinni ohjelmissamme. Tämähän on osa sitä välinettä, jota suunnitellaan seuraavaa, seuraavia monivuotisia rahoituskehityksen varten. Tämä on se, miten me näemme se, miten parhaiten voitaisiin hyödyntää EDFää. On tietysti useita eri elementtejä, jotka täytyy ottaa huomioon siinä vaiheessa, kun tehdään lopullista päätöstä EDFn budjetisoinnista, mutta me todella olemme sitä mieltä, että että talousarvion valvontavaliokunta ja Euroopan parlamentti yleisesti ottaen voivat olla tärkeitä kumppaneita, kun etsitään tapoja joilla EDF, jos se seuraavassa MMFssä budjetisoidaan, siinä voitaisiin pitää sen kokonaiskapasiteetista, joustavuudesta, vahvuudesta kiinni niin, että sillä saataisiin paras mahdollinen vaikutus aikaiseksi kehitystavoitteidemme osalta. Arvoisa komissaari, kiitoksia. Haluaako kollega Itälä reagoida? Just, uh, uh, Kyllä, kiitoksia herra puheenjohtaja. Ihan lyhyesti kollega Zetowskin mietintö tai lausuntoon. Eli että me tarvitsemme tiukkoja tarkastuksia, koska muuten petoksen mahdollisuus on olemassa. Pitää paikkaansa, mutta miten se onnistuisi? Tämä nyt on henkilökohtainen näkemykseni, eikä niinkään ECRn me tarvitsemme paikan päällä tarkastuksia pelkkä papereiden läpikäynti ei riitä. Paikan päällä käymällä voimme todellakin katsoa, mikä on tilanne ihan oikeasti. Eli pelkkä asiakirjojen tutkiskelu ei riitä. Uh, rapporteur, Mrs. Uh, ja esittelee Kappel, olkaapa hyvä. Oh, no, niin minäkin haluaisin vielä lisätä jotain nämä paikan päällä tehtävät tarkastukset ovat erityisen tärkeitä, varsinkin kun ajatellaan kuinka paljon budjettiapua, oli 25 prosenttia EDFn puolelta annetaan. Minulla olisi tässä kysymys myöskin komission jäsenelle. Aikoo komissio ryhtyä toimenpiteisiin jotka mahdollisesti vähentäisivät näitä budjettitukia EDFssä, mutta että voitaisiin kuitenkin pitää tästä tärkeästä joustavuudesta kiinni niin, että esimerkiksi voitaisiin joustavasti reagoida näihin kriiseihin, kuten esimerkiksi hurrikaani, hurrikaanikriisi Karibian merellä. Tämähän on tärkeä osuus EDFssä. Eh, e Voisiko näitä budjettitukia vähentää ja silti pysyä joustavana? Onko se mahdollista? Haluaako komissaari vastata tähän kysymykseen? Uh, yes, indeed, the flexibility of, of, of, uh, of, uh, Kyllä, joustavuus on erittäin tärkeä välineen ominaisuus ja me haluamme vaalia sitä, ihan selvähän se, mutta tämähän on yleinen yhteinen hankkeemme, eli tarkoituksena on vaalia joustavuutta varainhoitoasetuksessa. Tästähän myöskin parlamentti on ollut mukana päättämässä. Eli joustavuutta vaalitaan, mutta samalla varmistaen, että me olemme kykeneviä avoimeen ja hyvin tarkastettuun ja valvottuun toimintaan erityisrahastojen osalta. Tärkeä osa EKRn täytäntöönpanoa liittyy juuri sellaisiin hankkeisiin, jotka saavat budjettitukea. Meidän ei tulisi budjettituki osaa lisätä. Me olemme nyt noin 25 prosentissa koko EKRn volyymista. Me haluamme pysyä tällä tasolla, mutta parantaa ja tehostaa ex ante ja ex post kriteereitämme, monitorointia ja jatkaa keskustelua kumppanimaiden kanssa täytäntöönpanon yhteydessä varmistaen, että kriteerit täyttyvät ja budjettituen seurat maksuerät voidaan vapauttaa maksettavaksi, joten yhteistyötä haluan vahvistettavan tarjoten riittävät rahoitukselliset toimintamahdollisuudet, jotta EKR toimet ja budjettitukitoimet voisivat olla tavoitteiden mukaisia besten Dank. Guten Morgen, Herr Kommissar. Tut mir leid. Paljon kiitoksia. Hyvää huomenta komission jäsen. Olen pahoillani. Minulla oli tapaaminen sadan ranskalaisen yrittäjän kanssa ja minun piti olla siellä paikalla. Kollega Zeller saa seuraavaksi puheenvuoron. Niin paljon kiitoksia komission jäsen myöskin EKRn arvioinnista. Tiedämme, että kehitysrahasto on rajallinen niin ajallisesti kuin myöskin millainen alueellinen vaikutus sillä on. Se on tietysti yksi tärkeimmistä kulmakivistä, kun ajatellaan yhteistyötä AKT-maiden kanssa. Se on kotonuun sopimuksen seuraaja, mutta 2020 nyt sitten tämä loppuu, emmekä tiedä, miten sitten kotonuun sopimus jatkuu ja onko kehitysrahastoa sitten enää siinä muodossa olemassa – se on erityisrahasto, se ei ole budjetin osa. Miten komissio näkee tämän sopimuksen tulevaisuuden ja sitten sen mahdollisuuden, että kehitysrahaston varojen osalta onko olemassa jotakin näkemyksiä siitä, että jos kotonuun sopimus ei jatku, että nämä varat sitten rajallisesti voisivat tulla osaksi Euroopan budjettia kehityspolitiikalle. Mielestäni tätä tulisi jatkaa, eikä se olisi sitten enää 72 AKT-yhteistyömaan käytettävissä, vaan se voitaisiin käyttää kehityspolitiikkaan yleensä ottaen. Meidän täytyy varmasti käydä tässä keskustelua vielä jäsenvaltioiden kanssa, mutta kyllä se tarpeen tulisi. Yes, thank you very much for this Paljon kiitoksia tästä tärkeästä kysymyksestä. Olen samaa mieltä. Tällä hetkellä meillä ei ole selkeää näkemystä siitä, mitä kotonun jälkeen kumppanuus tuo tullessaan ja eikä selvää näkymää siitä, miltä EKR-kehykset näyttävät vuoden 2020 jälkeen, eli nykyisen MFFn jälkeen. Mutta mielestäni optimistisia voidaan olla kotonun jälkeisestä ajanjaksosta yhdessä jäsenvaltioiden kanssa ja tekemällä yhteistyötä AKT-maiden kanssa, niin olemme löytämässä kotonuun jälkeisen ajan kehykset – Eli se olisi alueellisempi, mutta vaalien samalla kuitenkin niitä hyviä asioita, jotka uusi nykyinen sopimus on tuonut tullessaan oikeusvaltioperiaate, ihmisoikeudet, joita haluamme tietenkin jatkossakin vaalittavan. Komissio tulee joulukuussa esittelemään oman neuvottelun mandaatin uudeksi kotonun jälkeiseksi sopimukseksi. Siihen kuuluu yhtäältä tällainen yleissopimus, jossa keskitytään näihin arvoperusteisiin osioihin ja sitten erikseen vielä nämä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren alueen pilarit – jotka liittyvät taas kaupankäyntiin, talouteen ja poliittiseen yhteistyöhön näiden alueiden maiden kanssa. Me kuitenkin haluamme varmistaa, että neuvottelut juridisesta kehyksestä muotoutuvat ovat oma osio ja sitten rahoituspuoli omaansa. Näin voimme varmistaa, että kotonun jälkeinen uusi sopimus saadaan toimivaksi. EKRn budjetisointi on yksi vaihtoehto, vakavasti otettavissa oleva vaihtoehto, mutta tietenkin parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa meidän on keskusteltava vielä siitä, miten EKRn lisääminen unionin talousarvioon sopii yhteen nykyisten kattoarvojen kanssa, eli meillähän on tämä yhden prosentin raja-arvo 1,2 prosenttia sitoumusten osalta. Eli miten tällainen suuri summa, 30 miljardia, saadaan sitten ympättyä nykybudjettiin ja sitten miten voimme huomioida Brexitin vaikutukset, UK-maksut EKR, sekin on tärkeä asia. Eli monia tärkeitä asioita täytyy huomioida, jotta voimme varmistaa, että tämä kehitysyhteistyön väline on luonteeltaan sellainen, että me todellakin voimme päästä tähän 0,7 prosentin tavoitearvoon. Eli asiat ovat nyt pöydällä, kotonun jälkeisen ajan näkymät ja sitten vielä rahoitus mahdollisuutemme, eli miten EKR voitaisiin lisätä yleisen talousarvioon. Ähm, Oikein paljon kiitoksia. Paljon kiitoksia. Ai, anteeksi kollega Ajala Sendervi. Si. Eh, Kiitoksia puheenjohtaja. Olen pahoillani. Meillä oli äärimmäisen pitkä liikennevaliokunnan äänestys tässä ja todellakin pyydän anteeksi komissio Semimitsaltakin, että voinut olla paikalla aikaisemmin. Kaksi pientä kysymystä. Ne liittyvät äh, Afrikan hätäapurahastoon. Se osio, jossa, johon EKR puuttuu merkittävällä rahoituspanoksella, haluaisimme, haluaisin kysyä, millä tavalla voidaan valvoa tässä rahastossa tiettyjä toimia, jotka liittyvät esimerkiksi rajavalvontaan ja jotka pitävät sisällään, ei EDFS millään tavalla, vaan tässä rahastossa poliisi ja ja enemmän tällaisia vainoavia kuin pelkästään olisi luonteeltaan kehitys yhteistyömäistä EDF-mandaatin mukaisesti. Haluaisin tietää, millä tavalla siinä vaiheessa, kun EDF-rahasto osallistuu nyt tähän hätäapurahastoon, millä tavalla me voimme valvoa sitä, että ne operaatiot, joihin käytetään varoja, tässä eivät mene EDF-mandaatin vastaisiksi. Sitten toinen kysymys Afrikan hätäapurahastosta, sen rahoituksesta. Tässä nyt mietitään näitä jäsenvaltioiden prosenttiosuuksia. Jos joku jäsenvaltio voi esimerkiksi rajattomalla tavalla osallistua, kukaan kysyy, että miksi tietysti pitäisi Tietysti pitäisi kysyä aina miksi. Miksi jollakin maalla on enemmän painoarvoa kuin toisella, mutta millä tavalla komissio nyt katsoo, näitä jäsenvaltioiden osallistumiskriteerejä ja prosenttiosuuksia, jos on enemmän tai vähemmän osallistumista, koska jonkun osallistuminen voi olla erittäin epätasa-arvossa muiden jäsenvaltioiden osallistumisen kanssa. Onko tässä tietynlaista valvontaa, jotakin kriteerejä, mandaattia? Millä tavalla, miksi tässä nyt jäsenvaltiot, jotkut osallistuvat paljon suuremmalla panoksella, jotkut paljon pienemmällä panoksella? Tässä siis on tätä epätasapainoa. Jos rahoituspanos on suurempi, niin mitä kriteerejä tässä seurataan? Onko komissiolla sellainen kriteeri, että ei voida aina rajattomasti tähän maksaa, koska tämäkin johtaa epätasapainoon läsnäolossa ja osallistumisessa. Millä tavalla siis komissio on tämän asian nyt ajatellut? Kiitos. Yes, thank you very much for... Niin paljon kiitoksia näistä kysymyksistä liittyen erityisrahasto-operaatioihin. Puhuimme niistä aikaisemman budjetin kohdalla. Mutta tässä nyt kyllä päästään samoihin asioihin, kun ajatellaan rajavalvontaa, joka rahoitetaan erityisrahasto-operaatiolla. Haluaisin sanoa, että erityisrahastomme ei, sieltä ei rajoiteta rajavalvontaa, siis tässä mielessä Kyse on enemmänkin rajojen hallinnointioperaatioista, joita haluaisimme tukea kumppanimaissamme. Mutta ikään kuin tuettaisiin näitä pehmeitä kapasiteetteja rajojen hallinnoimiseksi, emmekä rahoita mitään tiukkoja, kovia toimenpiteitä tai sotilaallisia kapasiteetteja näissä kumppanimaissamme. Tästä syystä haluaisin aina kiinnittää tar- tarkasti huomiota siihen tosiasiaan, että suurin osa el- elevät jopa kaikki erityisrahaoperaatiomme niiden pitäisi olla sellaisia, että me voimme raportoida tästä virallisena kehitysapuna. No, sitten kun kyse on todellisesta rajavalvonnasta, hardcore-rajavalvonnasta, niin ehdottaisin tai toivoisin, että kumppanimaat hoitaisivat tämän jäsenvaltioidemme kanssa, eivätkä tämän tai näiden erityisrahasto-operaatioiden kautta, koska meidän täytyy todellakin pitää tämä sääntönä – ei tietenkään budjetit, budjetista emme sopimusten mukaan voi rahoittaa mitään sotilaallisia tai sotilaskalustoa, siis tästä budjetista, mutta pyrimme välttämään tekemästä tämän myöskin erityisrahaston tai kehitysrahasto-operaatioidemme kautta. No jäsenvaltioiden osallistuminen erityisrahastoihin – No ehkäpä lähestymistapamme oli melko yleisluonteinen alussa. Äh, halusimme, että jäsenvaltiot olisivat maksaneet saman verran kuin mitä me maksoimme, varsinkin tuohon Afrikkarahastoon, mutta tämä yleinen osallistumispyyntö, siihen ei vastattu täysimääräisesti jäsenvaltioiden taholta, kun ajatellaan sitä suhdetta, mikä siis esimerkiksi EUn ja kehitysrahaston osuus on hyvin paljon suurempi kuin jäsenvaltioiden osuus. Me jopa pyysimme niitä osallistumaan melkeinpä samalla tasolla ja saimme vastauksen, että he osallistuvat joka tapauksessa erityisrahastoihin, koska tämä on heidän rahansa. He ovat maksaneet kehitysrahastoon ja budjettiin, joten Meillä on nyt parempi lähestymistapa jäsenvaltioiden osalta, tai haluaisimme paremman sellaisen. Haluaisimme todella koordinoida ja käydä parempaa keskustelua jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten ne voisivat osallistua, eivät e, yleisesti, että he maksavat osuuden erityisrahastoihin, vaan että miten ne voivat vaikuttaa tähän erityiseen tarkempiin ohjelmiin, joita meillä erityisrahastoissa on. Esimerkiksi me olemme kehittäneet tämän ohjelman kansainvälisen maahanmuuttojärjestön kanssa liittyen Libyan, ja Chadiin. Me autamme siinä, että pakolaiset vapaaehtoisesti palaisivat takaisin ja että heidät voidaan integroida maidensa, alkuperämaiden sosiaaliseen ja yhteiskunnalliseen elämään. Eli tämä erityinen ohjelma erityisten järjestöjen ja kumppanien kanssa voisi ehkä olla parempi, tai se on jo parempi kehys ja parempi osa erityisrahastoa johon jäsenvaltiot ovat valmiimpia osallistumaan. Se, että on enemmän konkreettista osallistumista konkreettisiin ohjelmiin, se kasvattaisi jäsenvaltioiden osallistumista näihin erityisrahastoihin. Kiitos. Kiitoksia. Haluaako esittelijä nyt tähän lopuksi vielä puheenvuoron? Mehän jatkamme sitten vielä. Niin, toden totta, jatketaan vielä, mutta tavoitteenamme pitää olla se, että Vaikkakin 3,3 prosenttia on tämä virheasti, niin meidän pitää kaikin keinoin päästä laskemaan sitä entisestään monitorointia, julkisten hankintojen myöntämissääntöjä tehostamalla, eli kaikkia välineitä on käytettävä samalla vaalien joustavuutta. Kaksi suurta haastetta EKR löytyy. Ensinnäkin rahoituspuolen muutokset vuoden 2020 jälkeen, eli ympääminen MFFään ja sitten kotonun jälkeinen sopimus, ne ovat melkoisia työmaita ja sitten vielä virheasteen laskeminen, niin kyllä työmaata riittää. Niin, komission jäsen, ei tämä ole mikään uhkaus, vaan ihan tuollainen ystävällinen ilmoitus. Kiitos. No niin, sitten seuraava kohta esityslistalla tässä käsitellään EKR-varojen kautta ja annan herran Lasarollille ensimmäiseksi puheenvuoron. Hän kertoo tuloksista. Olkaa hyvä. Thank you, um, honorable chair. Good morning, ladies and gentlemen. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Hyvää päivää, arvoisat kollegat. Saanen alkuun kiittää teitä tästä mahdollisuudesta olla täällä teidän vieraananne ja olla kertomassa täällä teille pankin toimista AKT-alueella. Me keskitymme tietenkin siihen, mitä pankki on viime vuonna, eli vuonna 2016 saanut aikaan. Keskeinen tavoitteemme alueella on pysynyt samana. Haluan vain korostaa, keskeisimmät toiminta-alamme ja tavoitteemme, joita pankillamme ja rahoitusvälineillämme on, eli yksityissektorin kehittäminen, kestävän infrastruktuurin kehittäminen, ilmastonmuutoksen vastainen taistelu. Me olemme sitoutuneet siihen, että 35 prosenttia lainoituksesta vuoteen 2020 menee tähän, sitten alueellinen integraatio, kaikki nämä toimet ovat niitä tavoitteita, joihin yritämme päästä. Ja tietenkin kaiken A ja O on köyhyyden vastainen taistelu. Jos katsotaan ihan vain pelkkiä lukuja, niin viime vuonna toimintamme oli aika lailla vakalla pohjalla verrattuna vuoteen 2015 allekirjoituksia saatiin vähemmän 964 vuonna 2015, niin nyt 765 miljoonaa vuonna 2016 siis. Mutta kompensaationa saatiin huomattava määrä enemmän hyväksyntöjä 1,05 1,3 miljardiin vuonna 2016. Ja viime vuonna 974 miljardia ja nyt 500 ja vuotta aikaisemmin reilut 500 miljardia maksatuksina. Ja sitten jos katsotaan tätä koko portfoliotamme, niin tietänette, että yksittäisten projektien määr, volyymia on pienennetty. Allekirjoitusten määrä on laskenut jonkun verran, mutta pankki on tukenut noin 20, 29 prosenttia, 29 ohjelmaa. Meillä on yhtäältä IF-väline ja omat varat tähän käytettävissä silmään pistävintä on se, että on käytetty tuloksellisuuteen vaikuttavaa salkkua. Me sitä kautta käytimme, tuimme 11 hanketta lähes sadalla miljoonalla eurolla ja muistan, että, että tämä väline luotiin vuonna 2014. Ja se, miksi tätä välinettä käytettiin e-, enemmän kuin aikaisemmin, on se, että me halusimme luoda AKT-maahanmuuttopaketin, joka luotiin syyskuussa 2016 pankin toimesta. Ja se osoittaa parhaiten, miten joustavasti me kykenemme sopeutumaan tilanteeseen. Tämä paketti liittyy juuri maahanmuuton perimmäisiin syihin eh, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja saaneen kiinnittää huomion keskeisimpiin lukuihin. Eli noin 300 miljoonaa lisää varoina on käytettävissä IF-välineeseen. Nämä eivät tule jäsenvaltiosta tai EUn budjetista, vaan kyse on siitä, että tätä välinettä on tehostettu, eli näitä rahoja käytetään uusiin hankkeisiin uusissa paikoissa. Lisäksi Meillä on 500 miljoonaa IFS juuri julkisen sektorin toimia varten, jolla voidaan taistella laitonta maahanmuuttoa varten. Tämä paketti on siis jo käytössä ja tarkoituksenamme on panostaa peruspalveluihin, nuorisoon, naisiin – ja keskitymme tietenkin sellaisiin maihin, joista ihmiset lähtevät liikkeelle, joita kautta ne kulkevat tai sitten joihin ihmiset suuntaavat. Saanen mainita vielä muutaman esimerkin siitä, mitä olemme näillä varoilla oikein tehneet. Kolme esimerkkiä. Ensinnäkin televiestintäverkoston laajentaminen Kamerunin ja Kongon demokraattisen tasavallan maaseutualueilla. Tämä on hanke, jonka avulla haluamme lisätä yhteyksiä 3,6 miljoonalle ihmiselle tarjotaan yhteydenpitomahdollisuuksia käyttäen muun muassa aurinkokennoteknologiaa. 300 miljoonaa ihmistä näissä maissa eivät pääse nauttimaan edes perus palveluista. Sitten meillä on tämä Boost Africa-aloite. Se on yhteinen hanke Afrikan kehityspankin kanssa. Se on muovattu. Ja me meillä on 100 miljoonaa käytettävissä, eli ikään kuin rahasto-rahastovarojen investoiminen riskialttiisiin hankkeisiin Saharan eteläpuolisessa Afrikassa. Erityisesti yritetään toimintavalmiuksia parantaa viestintäteknologian vahvistamisen lisäksi. Sitten Senegal hanke. Kyseessä on riisituotannon tukemisesta. 80 prosenttia riisistä tuodaan sitä kautta ja tämä on tärkeänä pidettäkö myöskin, että riisillä on keskeinen ruokavalion merkitys tällä alueella. Ja sitten Karibian alueen tilanne vuonna 2016 me käytimme vuoden 2015 IF kaksi operaatiota Jamaikassa ja Dominikanaikaisessa tasavallassa voidaan käyttää mikrorahoitusta hyväksi. Eli me uskomme, että näiden välineiden avulla yli 100 000 ihmistä saa tukea, pieniä lainoja, hyvinkin pieniä ilman vakuuksia ja myöskin maaseutuväestö saa lainoitusta toimiinsa. Me toimimme myöskin OTC-alueilla. 8,4 miljoonaa euroa on varattu Ranskan Polynesiaa varten ja yrit, lähinnä yrittäjille keskeisimmillä ö, aloilla. Sitten näihin yleisiin suuriin lukuihin kuvaus siitä, mitä me olemme noin ylipäätään tehneet. Allekirjoitusten määrä oli noin 254 rahoitukselliselle sektorille. Tästä 210 miljoonaa on kohdennettu PK-yrityksille ja 44 miljoonaa mikrorahoitusta tarjoaville rahoituslaitoksille. Noin 56 miljoonaa investoimme 50 rahastoon ja sitä kautta on tarkoituksena luoda yli 200 000 työpaikkaa ja sitten sitten IFN rinnalla oleva toinen väline, sen avulla tuimme suuria hankkeita peruspalveluiden takaamiseksi ja elinolosuhteiden parantamiseksi. 100 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria Karibian alueelle energiatuotantoon ja jakeluun. Meillä oli tärkeitä hankkeita Senegalissa ja Madagaskarilla sanitaation ja tulvatorjuntatoimenpiteisiin. Vielä muutama yleinen huomio ennen kuin lopetan näihin yksittäisiin tukikelpoisiin hankkeisiin liittyen. Saan korostaa alkuun sitä, että me jatkuvasti pyrimme tehostamaan toimiemme vaikuttavuutta. Me seuraamme, mitä tuloksia saadaan aikaiseksi, arvioimme hankkeiden mahdollisia tuloksia. Viime vuonna aloitimme uuden kumppanuuden Global Development Networkin kanssa. Näin yritämme paremmin ymmärtää, mitä saamme toimillamme aikaiseksi. Kymmenen AKT-alueen tutkija tekee tämän tutkimuksen puolestamme ja olen vakuuttunut, että siltä pohjalta voimme oppia enemmän ja tehostaa toimintaamme entisestään. Toimissamme keskitymme aina täydentävyyteen suhteessa EU-politiikoihin – varsin kehitysyhteistyön ja globaalin strategian liiton, varsinkin AKT-alueella. Meillä on ulkoisen investointisuunnitelma, EU-AU huippukokouksessa tähän keskitytään marraskuussa. Ja sitten viimeinen huomioni. Tehän keskustelitte kotonuun jälkeisestä ajasta. Edellisessä keskustelussanne voitte olla vakuuttuneita, että me haluamme kantaa kortemme kekoon tässä hankkeessa, jotta AKT-maiden kanssa saadaan uusi kumppanuus aikaiseksi myöskin vuoden 2020 jälkeen. Ja yritämme omalta osaltamme vaikuttaa tähän uuteen arkkitehtuuriin. Meidän IF-välineemme avulla yritetään tukea jatkossakin alueen yksityistä sektoria. Olemme vakuuttuneita, että IF-väline on joustava, sopeutuva, kustannustehokas rahoitusväline, jota ei tarvitse täydentää uusilla varoilla, vaan se ikään kuin rahoittaa itse itseään. Jos katsotaan varojen tarjoamaa vipuvaikutusta, niin on ollut havaittavissa, että vuodesta 2003 laskien niin yhdellä EUn eurolla on saatu aikaiseksi noin 9 euron investointitoimia. Ja vipuvaikutuksen oletetaan kasvavan. E, eli että vuonna 2025 vipuvaikutus on kasvanut 9-15. Mitä tulee välineen joustavuuteen ja että me olemme täytäntöpanova instituutio, niin me haluamme tietenkin katsoa myöskin toimien aikaista vaikutusta tällä alueella. Eli yritämme vaikuttaa pidemmällä aikavälillä tukemalla unionin toimia. Siinä kaikki kiitokset. Tämä riittänee. Jos jotain kysyttävää on, niin mielelläni pyrin niihin vastaamaan. Kiitoksia. Kiitoksia puheenvuoron saa esittelijä. Edustaja Kappel, kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää investointipankin edustajaa ja tämä nousu yhdessä yhdeksään kyllä osoittaa meille, miten tärkeää investointipankin toiminta ja sen tehtävät ovat, kun ajatellaan tätä rahastoa, investointipankkihan tarjoaa 2,5 miljardia, eli 8 prosenttia tästä rahaston kokonaisbudjetista. Ja jos nämä 8 prosenttia käytetään mahdollisimman alhaisen virhetason kanssa, niin ne ovat hyviä hankkeita ja ilmeisesti virhetasokin on alhaisempi ja se sitten auttaa meitä siinä, että virhetaso, joka on siis 3,3 prosenttia, niin voimme tätä yleistä virhetasoa vielä laskea siitä. Investointipankki tässä yhteydessä on todella tärkeä. Sillä on tärkeä merkitys ja on myöskin tärkeää sanoa, että miten tärkeää on yhteistyö Afrikan kehityspankin kanssa ja tässä mainittiin konkreettinen esimerkki Post African Initiative ja, ja yhteistyö Afrikan kehityspankin kanssa toimii erittäin hyvin. Se on tärkeä vipu, jotta kehitysrahaston varat investoidaan mahdollisimman hyvällä tavalla. No tietysti köyhyyden torjunta on tärkein tavoite. Kaikki muu tapahtuu sen alla nämä kolme alempaa tavoitetta, eli se, että laajennettaisiin yksityistä sektoria parannettaisiin, infrastruktuuria ja sitten ilmastonmuutos ja nämä 20 prosenttia lisää lainoja. Nämä tavoitteet ovat Euroopan unionin tavoitteiden kanssa linjassa ja ne auttavat myös ottaja maita siinä, että ne voivat vastata uusiin haasteisiin. Te mainitsin jotakin konkreettisia esimerkkejä, jotka ovat tärkeitä. Se, että laajennetaan telekomi-investointeja, varsinkin, että parannetaan televiestintää maaseudulla, esimerkiksi Kamerussa tai tämä mikrorahoitusfasiliteetti Domin kanssa tasavallassa ja Jamaikalla. Nämä kaikki ovat sellaisia toimenpiteitä, jotka, joilla on myöskin maahanmuuttopoliittinen tausta. Ne ovat tärkeitä, eivät ainoastaan kun ajatellaan köyhyyden torjuntaa, vaan myöskin kun ajatellaan pakolaisuuden syiden torjuntaa ja te puhuitte yhdestä tärkeästä asiasta tässä yhteydessä, nimittäin AKT-maahanmuuttosopimus vuodelta 2016. Mainitsitte, että tuo rahoitus rahoitus kuori siihen sisältyy 11 hanketta ja toivottavasti tämä realisoituu tulevaisuudessakin. Tämä 300 miljoonaa lisärahoitusta varmasti vaikuttaa tähän. Tämä on mielestäni hyvin tärkeä väline, jotta maahanmuuttopainetta voitaisiin laskea ja maahanmuuton syihin voitaisiin pureutua. Ja jos nyt sitten vipuvaikutus on näinkin suuri, niin varat on sitten käytetty hyvin näissä hankkeissa yhdessä EIPn kanssa. Ja ehkä voitaisiin pohtia myös, että seuraavalla rahoituskaudella tätäkin määrärahaosuutta voitaisiin kasvattaa niin, että voitaisiin taata eri hankkeiden jatko kollega eh, Oikein paljon kiitoksia tästä vuosikertomuksesta. Sieltä löytyy mielenkiintoisia järkeviä hankkeita, jotka ovat saaneet yhteisrahoitusta pankilta. Yksi hanke, 30 miljoonaa on annettu Malawin kansallis- kansallispankille – maataloustuotteiden varastointikapasiteetin kasvattamiseen. Se on varmaankin tarpeellista, varsinkin kun huomioidaan, että sato ei välttämättä ole aina niin taattu juttu ja luonnon katastrofeja syntyy tuon tuosta. Ja mitä tulee Malawi, niin se on korruptoitunein ja poliittisesti epävakain maa. Miten voitte taata, että nämä 30 miljoonaa euroa menevät todellakin näihin järkeviin investointikohteisiin? ja kuka näistä toimista vastaa. Me olemme nimittäin havainneet aikaisemmin, että varastoja on kyllä rakennettu, mutta ei käyttäen sellaisia standardeja, joita Afrikassa olisi pitänyt noudattaa. Minäkin asetin itseni puhujalistalle. Haluaisin kysyä tästä vipuvaikutuksesta, eli yhdestä yhdeksään kuinka suuri osa tästä on yksityistä pääomaa tai mistä nämä yhdeksän euroa tulevat miltä instituutiolta? Onko tämä julkista rahaa, joka generoi julkista rahaa vai onko tässä myöskin yksityisiä pankkeja, jotka osallistuvat tähän? Tämä olisi ensimmäinen kysymykseni. Sitten toinen. Miten te valitsette hankkeet, ne hankkeet, jotka esittelitte, niin kiitoksia siitä. Onko olemassa jonkinnäköinen hankeluettelo, miten pitkä se on, jokin odotuslista? Olisi hienoa, jos tähänkin liittyen voisitte sanoa vielä jotain. Ja kollega Ajala Zenderkin pyysi vielä puheenvuoroa. Ines, ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Niin, todellakin minä haluaisin kiittää tästä Euroopan että pankin esittelystä näiden hankkeiden osalta, jotka ovat erittäin tärkeitä meille, jotka täällä olemme. Kun ajatellaan Euroopan investointipankin käytöä keskustelua kehityshankkeista, niin yksi näistä hankalista asioista, jota vuosien ajan ollut keskusteluissa mukana johti tällaiseen Euro-välimeripankin avaamiseen Tunisiassa. Meidän Euroopan parlamentissa tuimme tätä, mutta EIPn kanssa keskustelussa ongelmana oli aina se, että pankki oli sellainen väline, joka toimii aivan loistavasti suurhankkeiden osalta, suuret perusrakenteet tai suuret palveluhankkeet, tällaiset megahankkeet, mutta sitten mikrorahoituksessa. Ja mikrorahoitus on juuri se, jonka kautta meidän täytyy tukea näitä ongelmallisempia yhteisöjä, ennen kaikkea naisia, jotka ovat perheen tukipilari eri monissa Afrikan maissa. E, ja he voivat perustaa esimerkiksi pienen pienen vihanneskaupan tai käsityökaupan. Ja tällainen mikrorahoitus. No, tämän osalta oli kovin paljon käynnistämishankaluuksia. Pitkien keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen lopputulokseen, että EIP tekisi erityisponnisteluja luodakseen erityispalveluja tätä varten. No, kun näin nyt tämän luettelon, jonka meille toimititte, ja kiiton tästä kovasti. 2015 eritoten nämä maksumäärärahat kaikille kehitysyhteistyö aiheelle, niin huolella kyllä huomaan, että paljon on allekirjoitettu sopimuksia. Puhun 2013-2016 vuosista. Paljon on allekirjoitettu sopimuksia, mutta operatiivisella puolella varat on, on annettu, mutta huomaan, että täällä on paljon kohtia, jotka liittyvät eri maiden mikrorahoitukseen. Ja sieltäpä löytyykin luku nolla, mitä tulee näihin summiin, vaikka vastaava sopimus on jo allekirjoitettu. Eikä täällä ole ainakaan tässä mitään jälkiä tätä työpanosta. Haluaisin kysyä nyt pankilta, koska tämä on tätä historiikkia vuodelta 2013 vuodelta asti. Tästä puuttuu täytäntöönpanoa. Mitä tässä nyt oikein tapahtuu ja millä tavalla pankki aikoo tämän ratkaista? koska tällaisella mikrorahoituksellahan nyt saavutetaan heikommassa asemassa olevat ryhmät vähemmän näkyvillä alueilla. Tällä tavalla nämä eri ryhmät, naiset ja nuoret ja niin edelleen, pystyvät selviämään hengissä. He ovat kuitenkin esimerkiksi Afrikan yhteiskuntien peruspilareita. Tämän vuoksi kysyn, että mitä tässä nyt tapahtuu, millä tavalla tämä taulukkojen, nämä taulukkojen nollasummat oikein selitetään? Miten tämä ratkaistaan? Kollega Lasaroli, olkaa hyvä. Thank you, thank you, thank you, Chair. Um... Kiitos, kiitos puheenjohtaja. Haluaisin reagoida joihinkin näihin asioihin, jotka tässä otettiin aikaisemmin esille. Voisin aloittaa tämän tällä uusiutuvalla luonteella joka täällä on, se on, eli menee koko välineiden toiminnan sydämeen. Me tiedämme, että me voimme käyttää uudelleen näitä määriä ja me olemme nyt saavuttaneet sellaisen tason, jonka avulla voimme tukea hankkeita 800 miljoonan euron avulla, ehkäpä jopa suuremmalla määrällä 2020 jälkeen. ja näin. Emme tarvitse mitään lisärahoitusta tässä kohtaa. Tämä on tärkeää. No sitten agri, maataloussektori on kyllä sellainen sektori, missä pankki on pyrkinyt tekemään enemmän. Jos nyt katsotaan tosiasioita tietyissä maissa, niin siellä esimerkiksi täytyy myydä jotakin, jotta voidaan tuoda esimerkiksi riisiä, mutta täytyy katsoa, että kuinka paljon täytyy tällä sektorilla tehdä, koska eh, tämä liittyy myöskin PK-yrityksiin ja mikrorahoitukseen. Ja tässä kohdin pankki voisi tehdä enemmän. Ja sitten kun ajatellaan tätä maahanmuuttopakettia, niin Täällä on paljon enemmän hankkeita, eh, joita työstämme ja sitten raportoimme teille, kun olemme ne allekirjoittaneet. Ja sitten oma pääoma, no se on tärkeä asia, niin kuin mainitsin aikaisemmin, 56 miljoonaa investointeja, uusia tuoreita sitoumuksia on näissä viidessä rahastossa mukana, eli tämä on siis rahoitustukea, jota tämä fasiliteetti antaa. Nämä rahastot eivät kata yleensä kaikkia näitä tarpeita, samalla tavalla niin kuin me emme tarjoa 100 prosenttia rahoituksesta, joten me olemme ankkuriinvestoijan roolissa näissä rahastoissa, mutta muiden investoijien täytyy nähdä tämä. Me katsomme hallinnointia, me katsomme investointipolitiikkaa, me varmistamme, että tärkeistä periaatteista pidetään kiinni. Mutta sitten sen lisäksi, mitä me tuomme rahastoihin, on sitten muitakin osallisia. Ja tämä on se ajatus. Ajatuksena on kehittää rahoitussektoria useimmilla alueilla, jotta saataisiin yksityinen sektori mukaan. No sitten tämä rahasto itsessään, kun se rahoittaa hankkeita, yritykset tekevät tämän muiden rahoitusten ohella, niin tässä pyritään aina pääsemään kuilun yli ja että rahoitussektori tukee enemmän pitkän aikavälin kehitystä ja jossa haluaisimme nähdä kehitystä tulevina vuosina. Haluaisimme nähdä joitakin asiantuntijoita myöskin tässä, esimerkiksi asianajajia, jotka voisivat saada rahastot toimimaan toistuvammalla tavalla ja että ne olisivat jatkuvasti osa tätä rahoitussektoria. No mitä me sitten valitsemme ne hankkeet? Meillä on omat proseduurimme, valitsemme edistäjät ja sitten nämä hankkeet itse, eli me teemme näitä tarkastuja uusille asiakkaille, mutta sitten me katsomme myöskin itse näitä hankkeita. Emme katso hankkeita ainoastaan rahoituksellisesta näkökulmasta. Kyse ei ole ainoastaan sitä, että voiko voimmeko saada rahat takaisin, mutta katsomme myöskin hankkeiden taloudellista puolta, onko hanke hyvä, onko sillä suoria vaikutuksia, pystytäänkö sillä tukemaan maan taloudellista kehitystä. Tämä on asia, kun me tuomme tällaisen hankkeen esille, niin me haluamme puhua myöskin siitä, millaisia vaikutuksia tällä on. Eli kun ajatellaan esimerkiksi millaisia kommentteja me olemme saaneet siinä suhteessa, että pitäisi myöskin parantaa tulos, tulosten mittausta ja että meidän pitäisi myöskin en, ennalta arvioida, millaiset tulokset voisivat olla ja voisimme sitten verrata, verrata niitä siihen, mitä jälkeenpäin tapahtuu Tämä on aina hyvä syy joko oppia jotakin asiasta, ehkäpä me emme heti voineet arvioida millaisia vaikutuksia hankkeilla on, tai vaihtoehtoisesti voimme sitten myöskin saada aikaiseksi vuoropuhelua eri osapuolten kanssa ja pyrkiä pääsemään enemmän niihin tavoitteisiin, joihin halusimme ensisijaisesti päästäkin. Mikrorahoitus on hyvin tärkeä osa-alue. Se on asia, jota tuemme yleensä vaikutusrahoituskuoren kautta. Tällä katetaan sellaisia operaatioita, jotka ovat hyvin rajallisia. Eli teemme paikallisten toimijoiden kanssa työtä, jotka ovat yhteyksissä eri yrityksiin. Näiden määrien takana. Sanoin, että me, meillä oli 44 miljoonaa tukea viime vuonna, niin tässä täytyy nähdä myöskin, että allokaatiot ovat hyvin, hyvin pieniä, ehkäpä jopa 20 000 tai jopa vähemmän. Se jaetaan hyvin suurelle määrälle hankkeita. No, käytetäänkö rahaa? No kyllä, joissakin tapauksissa, kun täytyy varmistaa, että myöskin vastapuoli saa esimerkiksi teknistä tukea. Jos me haluamme, että mennään, mennään esimerkiksi lähemmäksi tätä mikrorahoitusta, niin sen täytyy kehittää uusia, uusia teknikoita ja myös tässä tarvitaan teknistä tukea, mutta meillä on kyllä rohkaisevia esimerkkejä. Ja me pääsemme lähelle yhtä miljardia. Meillä oli noin 500 miljoonaa edellisen vuonna, joten tämä on hyvin suuri lukumäärä. Ja totta kai tässä myöskin meillä näiden lainojen osalta meillä on myös erilaiset ehdot. Haluamme, että kaikki allokaatiot saavuttavat ne tavoitteet, mutta kyllä me näemme paikan päällä tuloksia ja tämä on rohkaisevaa. Eh, Presidenta, sí, eh, para mí el problema es que... No, minulle ongelma on se, että se mitä nyt tässä todettiin, nämä ovat oikein hyviä aikeita kyllä. Mutta tämä ei kuitenkaan minulle selvitä sitä, millä tavalla joissakin näistä maksu, maksujen osalta vuodesta 2013 lähtien ei ole minkäänlaisia tuloksia täällä taulukossa. Mistä tässä on kyse? Mistä tämä johtuu? ja millä tavalla pankki muuttaa omaa lähestymistapaansa, koska onhan hyvä tehdä kaikenlaisia suunnitelmia, mutta on hyvä myös, että pankki oppisi mikrorahoituksista. Meillä on Espanjassa ollut paljon mikro, mikrorahoitushankkeita. Eikä se nyt niin kauhean vaikeaa ole. Ongelmana on se, että jos mentaliteetti on erilainen, ei voida kohdella samalla tavalla henkilöä, joka tulee mikroluottoa hakemaan, kuin jos olisi kysymys vaikka Santander Pankista. Millä tavalla tässä voimme ratkaista tämän, että täällä on paljon sopimuksia, jotka on allekirjoitettu, mutta niissä ei ainakaan ole vuodesta 2013 tähän päivän asti minkäänlaista tulosta täällä. Haluaisin Kysyn pankilta, millä tavalla se aikoo konkreettisesti ratkaista tämän. Ei hyviä aikeita, vaan konkreettisia toimia. Täällä on paljon allekirjoitettuja sopimuksia mikrorahoituksen osalta ja tulokset, ainakin tämä taulukon mukaan, ovat nolla tasoa. Mitä tässä nyt tapahtuu? Mitä tämän takana on ja millä tavalla äh, EIP aikoo tähän tarttua? Kiitos. I think, yeah, thank you, thank you for your question. Niin kiitoksia kysymyksestä. Minä ymmärrän kysymyksen kyllä. Lähestymistapa, jonka otamme, on se, että pyrimme varmistamaan, kun tuemme, niin siis haluan mennä tässä nyt askeleen taaksepäin, emme nyt tue ainoastaan perustaa pk-yrityksiä, vaan me keskityimme aikaisemmin siihen, että pyrimme tukemaan yksityistä sektoria pankkien kautta. Pankit tekevät hyvää työtä, mutta eivät välttämättä puutu tiettyihin tiettyihin segmentteihin, esimerkiksi mikrorahoituksiin. Meillä on ollut hyvin selvää useiden vuosien ajan, että me täytyy mennä pidemmälle. Jos nyt mennään pidemmälle, niin sitten täytyy operoida vastapuolen kanssa, joka, jolla ei ole ammatillista sisältöä, joka usein tämmöisellä suuremmalla pankilla on on esimerkiksi erilaisia verkostoja sun muuta. Joten kyllä on totta, että tämä on työläämpää, kun toimimme heidän kanssaan, koska haluamme, että ymmärtävät, mitä odotamme heiltä ja mitä haluamme. Myöskin kun ajatellaan raportointia ja standardeja. Tämä on sopimussuhteista. Heidän täytyy toimia nopeasti. Ja me olemme myöskin hyvin selektiivisiä, kun ajatellaan vastapuolen valintaa. Tämä eroaa sitä, että pääsee saman instituution pakeille viidettä kertaa. Ja sitten tietysti laina uudistetaan, mutta näiden täytyy ymmärtää, että mitä he tekevät ja täytyy ottaa huomioon tämä. Joten mikrorahoitus liittyy uusiin vastapuoliin ja se on kestää. Totta kai me haluaisimme nähdä, että allokaatioita annettaisiin välittömästi ja olisi ainoastaan toivottavaa, että näin tapahtui, mutta meidän täytyy ottaa huomioon siihen, että tämä kestää pidempään, mutta se on hyvin käytettyä aikaa, niin kuin mielestämme se on hyvin käytettyä rahalle, kun me tuemme näitä teknisiä neuvonantajia, jotta voimme arvioida tällaisen lainahakemuksen laatua tietyn vastapuolen osalta. Täytyy ymmärtää, mistä tässä on kyse. Ja täytyy todellakin nähdä sen läpi ja ymmärtää, että onko ehdotus järkevä vai ei. Joten tämä todellakin kestää ja kun ajatellaan näitä, tätä mikrorahoitusta, niin minulla on kyllä lukuja myöskin tähän, jotka voin tarjota, mutta kyseessä on vain pieni osa siitä, mitä yleensä alkoidaan. Mutta tämä on kyllä hyvin työlästä, mutta se kannattaa. Se todellakin vaikuttaa kansalaisten köyhimpään osaan näillä alueilla. Could you please answer the other questions as well? Voisitteko, kenties, voisitteko vastata noihin muihinkin kysymyksiin? in Malawi? The leverage. Vipuvoima. Um, the, the leverage is in relation to the... Vipuvoima liittyykö se yksittäisiin operaatioihin? No, kun rahoitamme hanketta, tämä on, tässä on kysymys varmaan hanketasoisesta asiasta. The leverage niin tämä vipuvoima yksityisen pääoman osalta. Normally we make sure that Yleensä varmistamme esimerkiksi rahaston osalta, että meillä on maksimissaan 20-25 prosenttia pääomaa. Joskus tulemme mukaan tässä muiden tahojen kanssa. Nämä tuosta ovat aina tällainen tukielementti. Joskus ne ovat mukana päättämässä, joskus hallinnoimassa, mutta meille No, me emme osallistu liiallisen summan kanssa, koska haluamme mukaan muita investoijia. 20-30 prosenttia, niin silloin 70 prosenttia täytyy tulla sitten ulkopuolelta. Sanoitte, että vipuvoima yhdestä yhdeksään yksi euro pankilta ja yhdeksän tulee tähän sen, onko tämä siis julkista rahaa julkisilta pankeilta vai ovatko ne yksityisiä investointeja? Tämä oli siis kysymyksen. Then at the level of the portfolio. Yes, it's both. Siis salkuntasolla no, tässä on molemmista kyse. Tässä on se, että me tuemme näitä hankkeita, emme rahoita sitä sataprosenttisesti. Loppu täytyy tulla markkinoilta, viranomaisilta, muilta pankeilta ja niin edelleen. Tämä on yksi osa-alue yksi syy tälle kertoimelle mutta kysymys on myös siitä, että me kierrätämme resursseja, kuten aikaisemmin sanoin, kun saamme rahan palautumista, niin silloin nämä varat investoidaan uudelleen. Jos katsotaan, kuinka paljon hanketta on hyväksytty tässä, noin 6 miljardin tasolla 2020 vuoteen mennessä, meidän pitäisi olla tuolla 10 miljardin tasolla hyväksyttyjen osalta, joten tämä on paljon enemmän kuin mitä eri EDFissä on ö, varoja, koska me kiertämme varoja. Varoja palautuu ja ne taas uudelleen allokoidaan sitten hankkeisiin. Kestävä vuosittainen sitoumustaso 800 miljoonaa euroa niin tällöin meillä ei ole tarvetta lisävaroihin enää Euroopan unionilta. Mutta kuinka suuri osa näistä resursseista tulee yksityiseltä puolelta? Voitteko tähän sanoa jotakin, sillä meidän kritiikkimme rahoitusinstrumentti on se, että julkinen raha mobilisoi julkista rahaa. Kuinka paljon sitten tuo yksityinen raha mobilisoi tätä julkista rahaa EIPissä. Lukuja minulla ei ole, mutta ensimmäinen niin tähän on se, että kun ajatellaan tätä kerrointa ykköstä yhdeksään, niin sanoisin, että alle puolet siitä johtuu rahavirtojen käytöstä, joten 4-5 kertaa kertainen on tämä kerroin, lisävaroista tuleva kerroin vitosen asti. Se on sen takia, että me annamme yhden euroa ja muut antavat neljä euroa. Ja loppu siitä on, että me johtuu siitä, että me ö, kierrätämme varoja ja täytämme uuden rahoituskansion sitten vanhoilla varoilla. Genau. Also wir hätten es gern konkret. Niin me olisimme iloisia, jos saisimme konkreettiset luvut. Tämä on kysymys, joka todellakin kiinnostaa meitä. Kiitoksia, että todellakin paneudutte tähän kollega Zeller. Hänellä oli vielä Malavi-listallaan. specific question related Thank you. Um, on the Malawi agri-story. Niin mitä tulee tähän Malavia varastohankkeeseen, todellakin kyse on hankkeesta, joka on täysin yksityisissä käsissä. Me tarkastelemme kaikkia maksuja. Tähän paneutuvat myöskin agriväkemme asiantuntijat. Kyse on hankkeesta, jonka avulla on tarkoitus tarjota yksityiselle sektorille rahoitusta ja me seuraamme yksittäisiä toimia tarkkaan. Ja tämä on todelliseen tarpeeseen tuleva hanke. Malavissa ja muillakin alueilla on vastaavanlaisia pyyntöjä esitetty, sillä tällaista toimintaa ei ole vielä voitu toteuttaa. Eli kun Toivotan teille paljon onnea menestystä tässä, koska Malavista tiedän parin vuoden takaa jo, tämä ei ole mikään uusi aihe, että se epäonnistui siinä kohdin, että ne, jotka halusivat viedä tämän projektin läpi, eivät suostuneet maksamaan mitään lahjuksia. Toivottavasti tämä nyt sitten tällä kertaa onnistuu monissa Afrikan maissa ongelma on se, että ylikapasiteettia ei voida varastoida ainakaan pidemmän aikaa ja sitten kun ollaan vähän hankalassa tilanteessa, niin sitten on, onkin nälänhätä käsillä. Darf ich fragen? Saanko kysyä vielä, miten hankkeiden kestävyyttä tarkkaillaan? Tiedättekö, mitä hankkeista sitten tuli tai seurasi, jotka ovat päättyneet viisi vuotta sitten, onko jotakin systemaattista valvontaa vai teemme niin kuin komissio, että suljemme silmät ja toivomme parasta. Kiitos. Kappel Kollega Kappel. Aika on kortilla, joten yksi lisäkysymys vain. Kuulimme, että vuonna 2016 maksut ovat nousseet 30, 63 prosentilla suhteessa edellisvuoteen, ja nyt kiinnostaisikin tietää, mistä tällainen nousu on johtunut. Ja ehkäpä vielä lisätietona, että minnekäs nämä varat ovat menneet. Um, on the monitoring. Mitä valvontaan tulee? ennen kuin sitoudumme hankkeeseen, meillä on erityishuolellinen tarkastelu. Meillä on tiimi tässä, joka varmistaa sen, että hanke on järkevä. Hankkeesta keskustellaan, sen ansioista, sitten se hyväksytään ja varat selkeästi korva merkitään tämän hankkeen määriteltyyn rakentamiseen ja tämä antaa meille riittävästi turvallisuuden tunnetta siitä, että kyseessä on todella se hanke, jota me olemme arvioineet aikaisemmin, jonka olemme hyväksyneet. Valvontaa me harjoitamme ahkerasti. Meillä on oikeus pyytää tietoja. Mm, me voimme myös vierailla paikan päällä. Aikaisemmin mainitsin tämän ajatuksen tuloshallinnoinnin. Tämän on ikään kuin tämmöinen scoreboard, me arvioidessamme hanketta kirjoitamme tarkasti ylös, mitä me haluamme nähdä vaikutuksena tästä hankkeesta. Ja sitten jälkikäteen me tarkistamme tämän alkuperäisiä odotuksia vastaan. Eli tulos ja alkuperäiset odotukset. Ja tämä on asia, jota me todellakin valvomme hankkeen tasolla. Ja vuosittain tuotamme asiakirjan, jossa tiivistetään asioiden tila, ja siitäkin voimme sitten oppia. Scoreboardia sopeutetaan ajan kuluessa. Tämähän sitten kehittyy ajan kuluessa hankkeista riippuen ja niiden asioiden pohjalta, joita opimme tässä jatkuvalla syötöllä. Kenties voisin toisesta kysymyksestä antaa sitten puheenvuoron kollegalleni. Kiitoksia. Me seuraamme tuloksia vielä kolme vuotta projektin päätyttyä. Ja senkin jälkeen joskus katsotaan vielä hankkeen tuloksia. Meille on tärkeää seurata pidemmänkin aikaa vielä, mitä hankkeelle tapahtuu, vaikka hanke on jo toteutettu. Mitä näihin maksuihin tulee? Strategiaamme on muutettu rahoitukselliseen tukitoimintaan. Eli yritämme auttaa pekoyrityksiä saamaan rahaa ja me halusimme lisätä vaikuttavuutta, mutta se onnistuu vain, jos rahat löytävät tiensä todellisille edunsaajille. Ja tästäpä syystä rahoitussektorin väkeemme toimiikin niin, että he tarkastelevat eräänlaisesta suunnitelmasta. Eli siinä vaiheessa, kun lainatushanke allekirjoitetaan, niin varmistetaan, että mahdollisimman nopeasti rahat annetaan eteenpäin. Eli oikeastaan allekirjoitushetkellä ensimmäinen erä voidaan maksaa tai viimeistään vuoden päästä tästä. Eli jos katsotte tätä aikajatkumoa, niin siitä se käy ilmi. Eli maksatusten määrä on kasvanut huomattavasti viimeisen kahden vuoden aikana ja tilanne pysyy tällaisena. Mitään ei allekirjoiteta, mikäli emme ole varmoja siitä, että kyse on todellakin tukikelpoisesta hankkeesta ja että rahat löytävät tiensä mahdollisimman nopeasti varsinaiselle edunsaajalle. Kiitoksia. Dankeschön. Weitere Wortmeldungen liegen Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä minulla ei ole. Haluaako esittelijä vielä lopuksi käyttää puheenvuoro? No varmastikin kaikki on nyt sanottu. Haluan kiittää investointipankin edustajaa oikein paljon tästä ja toivon, että jatkossakin yhteistyömme toimii. Niin, kiitoksia paljon. Toivottavasti saamme tuon yhden kysymyksen täsmennyksen vielä kirjallisena ja että meidän täytyy yhteistyötä tiivistää vielä komission kanssa. Anteeksi, unohdin komission. Halusin antaa komissiolle vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Good morning. Hyvää huomenta. Investointiväline on tärkeä väline AKT-maissa. AKP-maissa. Tässä halutaan toimia läheisessä yhteistyössä EIPn kanssa niin, että voidaan varmistaa johdonmukaisuus, ajatellen kehitystavoitteita. Ja tässä täytyy toimia myös olla täydentäviä keskenään. Myös kumppanuusmaiden toimijoiden kanssa sovittujen linjojen mukaisesti. Sitten investointivälineen keskivälin arviointi. Tässä on jatkuvasti ponnisteltu, jotta voitaisiin täydettävyyttä vahvistaa EIPn ja komission rahoittamien hankkeiden välillä. Komissio rohkaisee EIPtä äh, parantamaan ponnistelujaan operaatioiden valvon, valvonnaksi, samoin kuin investointivälineen kehitystavoitteiden ö, äh, tulosten osalta. Komissio rohkaisee myös EIPtä jatkamaan ponnistelujaan operaatioidensa lisää arvon saamiseksi. Tässä täytyisi käyttää erilaisia rahoitusvälineitä, esimerkiksi riskipääomaa, niin että voitaisiin saada merkittävästi enemmän yksityistä pääomaa. Sitten ohjelmoinnin osalta maa suuntaviivat 2014-2020 ohjelmointi kaudelle toimivat myös EIP. Tässä tehdään yhteistyötä Euroopan komission kanssa ja operaatiot ovat yksi suunta yivoista kahdenvälisissä toimissa. EIP e on antanut oman näkemyksensä rahoitussalkusta ja tässä kun on nyt hyväksytty ja kehitetään Euroopan ulko, ulkoistoiminnan suunnitelmaa, me haluamme edelleen blenditoimiamme kehittää niin, että saataisiin lisää investointeja Afrikkaa varten ja EUn naapurutta varten 44 miljardia euroa vuoteen 2020 mennessä. Ja tämän ulkoisen investointisuunnitelman tavoitteena on antaa oma panoksemme e, YK kehitystavoitteiden saavuttamiselle samalla puuttuen joihinkin laittoman maahanmuuton perussyihin. EPI, EIP ottaa huomioon kumppanuusmaidemme prioriteetit. EIP on strategisen johtokunnan jäsen ja tämä mahdollistaa sen, että saadaan johdonmukaisuutta eri EU-välineiden välille ja samalla annetaan tässä oma panos EUn politiikan tavoitteille. Paljon kiitoksia. Nyt olemme päässeet tämän esityslistan kohdan loppuun. Meidän täytyy hiukan seurata tätä yhteistyökysymystä. Täytyy saada hiukan lisää tietoa tästä. Paljon kiitoksia, että saavuitte paikalle. Kiitoksia esityksestä ja keskustelusta. Ja sitten pääsemme viimeisen esityslistan kohtaan. Se on 15. Kyseessä on juomavesidirektiivin täytäntöönpano. Esimerkkinä tässä ovat Bulgaria, Unkari ja Romania. Haluan tässä toivottaa herra Pufanin tervetulleeksi. Hän on Euroopan tilintarkastustuomioistuimen asiasta vastaava jäsen ja saatte heti nyt puheenvuoron, jotta voitte esitellä tämän kertomuksen. Bonjour, merci, euh, merci beaucoup, Madame le Président. Euh, Bonjour, madame, Hyvää huomenta, hyvä puheenjohtaja, hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, äh, hyvät Euroopan parlamentin jäsenet. Esittelen tänään teille meidän raporttimme kansa, Euroopan unionin kansalaisten terveyden suojelu äh, juomaveden saannin ja laadun osalta on ollut usean vuoden ajan yksi Euroopan unionin politiikan tärkeistä aloista. Tässä halutaan suojella kuluttajien terve, terveyttä että kielteisiltä saastuneen veden vaikutuksilta. Juomavesidirektiivi määrittelee eurooppalaiset normit ihmisten juomaveden käytölle. Direkti vaati jäsenvaltiota julkaisemaan raportin juomaveden laadusta joka kolmas vuosi ja päivitetty tiedot juomaveden laadusta täytyy olla myös kuluttajien saatavilla. Me olemme nyt keskittyneet juomavesidirektiiviin ja tarkastelleet sitä, onko näitä vaatimuksia noudatettu. Tässä on valittu puhuttu kohesio- ja aluerahaston rahoittamista hankkeista tarkastelun kohteeksi useita ja tarkasteltu sitä, että ovatko ne todella parantaneet juomaveden saantia ja laatua. Olemme tarkastelleet rahoitusvirtoja, ovatko ne asianmukaiset sen takaamiseksi, että voidaan ylläpitää ja kestävällä tavalla kehittää juomaveden jakamisen infrastruktuuria, jota EU rahoittaa. Olemme päättäneet tehdä oman tarkastuksemme keskittymällä jäsenvaltioita, jotka ovat liittyneet Euroopan unionin vuoden 2004 vuoden 2004 tai sen jälkeen Bulgaria, Unkari ja Romania valittiin kolmeksi jäsenvaltioksi, jotka edustavat noin 50 prosenttia Euroopan unionin rahoituksesta juomavesihankkeisiin niiden jäsenvaltioiden joukossa, jotka liittyvät Euroopan unionin 2004 ja sen jälkeen. Kokonaisjohtopäätöstarkastuksessamme äh, äh, on se, että juomaveden, juomaveden laatu on merkittävästi parantunut viimeisten vuosien aikana. Äh, komissio on valvonut läheltä direktiivin mukaisesti ja vuodesta 2016 lähtien kansallista lainsäädäntöä näissä kolmessa jäsenvaltiossa, joissa on vierailtu. Ja tämä lainsäädäntö on vaatimusten mukaista. Me olemme yhtä lailla identifioinut kuitenkin useita porsan valvonnassa ja raportoinnissa kolmessa jäsenvaltiossa on huomattu, että kaikki direktiivin vaativat, vaativat per, parametrit, niitä ei ole valvottu. Tämä on ollut, pätenyt myös tiettyihin hankkeisiin, joita on tarkasteltu. Me olemme huomanneet, että jäsenvaltiot ovat myöhästyneet tuodessaan esille, antaessa komissiolle näitä direktiivin vaatimia tietoja – Jäsenvaltioiden täytyy pystyä takaamaan näiden tietojen asianmukaisuus ja päivitys ajatellen kuluttajille tuotettua juomavettä. Kolmessa jäsenvaltiossa nämä, tämä direktio on asianmukaisesti siirretty osaksi kansallista lainsäädäntöä, mutta kuluttajille toimitettu tieto poikkeaa kyllä merkittävästi vaatimuksista – eikä järjestelmällisesti ole kansalaisille saatavilla tietoa juomaveden laadusta. Tässä on merkittäviä vaikutuksia, kielteisiä vaikutuksia jäsenvaltioiden tasolla. Ja tässä täytyy ottaa huomioon esimerkiksi vesihukan vaikutukset. Tämä johtuu, vesihukka johtuu ennen kaikkea siitä, että jakeluverkostoissa on puutteita, niiden, niiden ylläpito ei ole riittävää ja niitä täytyy uusia. Yli puolessa jäsenvaltiosta 20 prosenttia juomavedestä häviää jakeluverkostossa. Joissakin maissa saatetaan päästä jopa 60 prosenttiin. Tässä täytyy olla kansallisia ja yksityisiä riittäviä varoja, jotta voidaan taata pitkän aikavälin investoinnit ja pitää yllä myös Euroopan unionin rahoittamia infrastruktuureja. Euroopan unionin talousarvion rahoitusvarojen ei pitäisi korvata niillä ei pitäisi korvata yhden jäsenvaltion julkista rahoitusta. Yleisesti ottaen Yli 3,7 miljardia Euroopan unionin euroa Euroopan unionin varoja on suunnattu 2007-2020 kaudelle, mutta kaikki investoinnit vesihallintoon, ei tämä nyt tarkoita sitä, että näitä, tällä voitaisiin kaikkia tarvittavia parannuksia tehdä Bulgariassa ja Romaniassa – ja me olemme nyt sitten tutkimuksemme perusteella antaneet äh, suosituksia tilanteen parantamiseksi. Niin, tämä on tarkastus, joka ei rajoitu ainoastaan lukuihin, vaan tässä pyritään juuri löytämään nuo porsaan reijät eh, tämän direktiivin täytäntöpanon osalta. Ja nyt jatkan sitten saksan kielellä. Eh, herra Stehovski, esittelijä, hän joutui lähtemään toiseen valiokuntaan äänestämään. Puhun nyt hänen puolesta ja haluaisin kiittää tilintarkastustuomioistuinta paljon, koska tämä on hyvin epätavanomainen tarkastus, koska tämä vesipuitedirektiivin vesipuitedirektiivin säännöt ovat sen, sen tavoitteena. Haluaisin tässä kertoa esittelijän suositukset se, että tarvitsemme parempaa valvontaa komission taholta niiden sääntöjen mukaisesti, joita juomavesidirektiivissä on, että myöskin tiedottamisen tulisi olla parempaa. Valitettavasti valtiot eivät joudu raportoimaan pienistä vesisuojelualueista, mutta eikö nekin pitäisi ottaa mukaan, kun ajatellaan niitä terveyteen liittyviä uhkia, jotka selkeästi otitte esille myöskin tarkastuksessa. Nämä terveysvaarat ovat melko vakaviakin, kun ajatellaan Bulgariaa. niin Bulgaariassa on benzo pyren ja antimonia, prosyklisia hiilivetyjä juomavedessä, joten siihen liittyy kovin suuria terveysriskejä, eikä voi nyt sitten sanoa, että vedessä nyt tällaista on. No sitten infrastruktuurin kestävyys, on tärkeä esittelijälle ja myöskin se, että kansalaiset osallistuvat infrastruktuurin ylläpitoon, ettei ainoastaan Euroopan unioni joudu maksamaan näistä, vaan myöskin ne, jotka todellakin hyötyvät näistä rakenteista. Ja sitten rahoitustukea tarvitaan sellaisille talouksille, kotitalouksille, jotka eivät pääse vesiverkkoon mukaan, koska kaikkien kansalaisten pitäisi voida hyötyä tästä heidän pitäisi saada tasavertaisesti vettä käyttöönsä. Sitten on muutama kysymys. Esittelijän suositukset äh, äh, ovat tilintarkastustuomioistuimen suositusten mukaisia. Meillä on muutama kysymyskin komission suuntaan. Miksi Pienten vesilaitosten kohdalla tällaista esitystä ei ole. Ja sitten nämä 30 kuukauden viipeet Romaniassa. Miten voi olla, että näin pitkä viive oli mahdollinen? Mitkä tekijät vaikuttivat siihen? Ja sitten rahoitustuen kysymys EU-budjetista. Se ei pitäisi korvata kansallista tukea, kuten tuo kuuluisa lisäarvo, eh, se pitäisi tässä kohdin taata. Haluaisin nyt antaa komissiolle puheenvuoron ja sitten tilintarkastustuomioistuimelle herra Vakenhuut ympäristöpääosastolta. Oikein paljon tervetuloa. Um, Oikein paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja. Kiitokset tästä keskustelusta. Ennen kuin paneudun kysymykseen hiukan yleisemmin tästä kertomuksesta, me olemme sitä mieltä, että tämä on erittäin hyödyllinen teksti. Direktiivin täytäntöönpanoon liittyen tuomioistuin on tyytyväinen EUn korkean juomanlaadun, juoman veden laadun tasoon ja toimintaan näissä kolmessa maassa. Tietenkin tuomioistuin on löytänyt joitakin ongelmia, ne liittyvät lähinnäkin tekniikkaan, näytteen tieto, tietojen välittäminen, nämä kuuluvat tietenkin jäsenvaltioiden tehtäviin, mutta me olemme yrittäneet puuttua siihen ja siitä vähän tuonempana lisää. Veden hukka mainittiin juuri äsken. Sitten raportointi pienten toimijoiden osalta, johon te viettäisitte rouva puheenjohtaja, sitten proaktiivinen viestintä kuluteen suuntaan. nyt elämme aikakautta, jona komissio on huomannut, mitä ongelmia direktiivissä on. Me tarkastelemme tekstiä ja te tiedätte, että juomavesidirektiiviin esitetään uusi ehdotus, joka hyväksytään ennen vuoden loppua. Tämä on laitettu komission työohjelmaan tälle vuodelle. Ja minun on todettava, että tämä tuomioistuimen kertomus tulee ihan oikeaan aikaan. Se voidaan huomioida meidän tekstissämme. Eli meidän työtämme on ohjattu tuo, tilintarkastustuomioistuimen kertomuksella. Nämä ovat olleet erittäin hyviä suosituksia. Ja mitä tulee vaikutusanalyysiin, niin sieltä löytyy tekijöitä, jotka huomioidaan ECAn tekstissä ja me haluamme kiittää ECAta tästä työstä. Asiat, jotka ovat meille tärkeitä, mutta eivät kuulu välttämättä suoraan tämän direktiivin soveltamisalaan, niin Täällähän vaaditaan hinnoittelujärjestelmiä, jotka pönkittävät tehokkuutta ja että veden käyttöön liittyvät kustannukset saadaan kerättyä takaisin. Se on tunnustettu ja sitten mitä tulee tähän rahoituspuoleen, niin e-, ESIR tulee olemaan tässä mukana. Me tulemme tarkastelemaan mahdollisuuksia veden hukaan syitä ja miten niitä vasta voitaisiin toimia. Ja sitten näihin yksittäisiin kysymyksiin. Ensimmäinen liittyy pienten toimijoiden raportointivelvollisuuden poistamiseen. Tämä liit, tällä hetkellä tämä raportointivelvollisuus liittyy vain ainoastaan suuriin toimijoihin, mutta kriteerit pätevät kaikkiin aloihin, mutta pienillä aloilla, alueilla toimivat ovat vapautettuja raportointivelvollisuudesta. Ja me haluamme korostettava myöskin sitä, että raportointi on kohdennettu, kohdennettumpaa ja nopeampaa. Mm, uusia viestintävälineitä käyttäen, jotta kansalaiset voivat mahdollisimman nopeasti saada tarvitsemansa tiedon käyttöön. Tämä on kansalaisille tärkeä asia, koska puhdas juomavesi on terveyden kannalta tärkeä asia ja me haluamme vaalia avoimuutta ja tietojen saatavuutta ja vastata kansalaisten tarpeisiin. Eli Tähän me tulemme tarkastusvaiheessa panostamaan ja sitten avoimuuteen ylipäätään tämä direktiivi, sen olisi hyvä avoimuuden näkökulmasta katsottuna paneutua tähän veden hukkaan. Kyse on lähinnä kansallisista toimista Ja me uskomme, että avoimuutta lisäämällä me saamme lisätoimia käyttöön, mutta tässä toissijaisuusperiaate sitten vie oman veronsa tämän verran veden hukasta. Sitten viivästyksistä raportointiin liittyen veden osalta tekin viittasitte siihen, rouva puheenjohtaja. Ongelmana on se, että me kyllä tiedämme, että nykyinen raportointijärjestelmä tarkoittaa käytännössä sitä, että me tarjoamme kertomuksen, mutta vanhoihin, parin kolmen vuoden vanhoihin tietoihin perustuen mutta se ei ole tyydyttävä tilanne. Kuten sanottu, me haluamme parantaa tilannetta ja paras tapa voisi olla juuri se, että katsomme mitä uusia teknologioita meillä voisi olla käytössä, jotta raportointi olisi reaaliaikaista. Eli että me käyttäisi vanhoja tietoja, vaan toimimme nykyfaktojen tiedolta. Niin haluaisin vielä kerran kiittää teitä oikein erinomaisesta raportista tässä pyritte auttamaan komissio, komissiota auttamaan ja pyritte vaikuttamaan nyt siihen, että saimme hyvät suositukset tässä. Kollegio ei ole vielä ottanut tähän kantaa, mutta voin taata, että kaikki nämä pohdinnat ja suositukset tulevat vaikuttamaan meidän pohtin, pohdintoihimme silloin, kun tätä direktiiviä uudistetaan. Kiitoksia. Ja vielen Dank. Danke für Kiitoksia, kiitokset tästä hyvin vakuuttavasta puheenvuorosta. Haluaisin sanoa, että valittelen kovasti sitä, että Romanian, Bulgarin ja Unkarin kollegat eivät nyt kuulle tätä, eivätkä olet mukana, koska tämä on todellakin hyvin tärkeää, mitä nyt kansalaisille voidaan tehdä. Haluaisin tämän vielä tässä toistaa. Se on todella sääli, että ne, joita tämä koskettaa, eivät nyt tänne saapuneet paikalle. Haluan antaa herra Pufanille puheenvuoron ja toivon, että tässä me palaiste Unkarinkin tilanteessa. Te siteratte tässä esimerkkiä, joka liittyy kalliista Unkarin toimistaan 26 prosenttia. Voitteko ehkä myös kertoa, mikä tässä on taustalla? Te saatte nyt puheenvuoron. Kiitos. Oui, merci. Niin paljon kiitoksia puheenjohtaja me ymmärrämme oikein hyvin nämä kysymykset, eh, mitä komission pääosaston johtaja sanoi. Tässä puhutaan todella suurista ja pienistä hankkeista ja käytetään uutta teknologiaa ja sitten myöskin on tärkeää kommunikoida tästä kansalaisten suuntaan, sillä kansalaiset ovat niitä edunsaajia tai niitä, jotka hyötyvät tästä työstä veden laadun parantamiseksi. Ja toivottavasti me olemme valmistautuneita siten, että voimme hyvin tiedottaa siitä, että saamme aikaiseksi saamme aikaiseksi sellaista ohjelmistoa, jotta voimme kaikki tiedot myöskin julkaista verkossa. kaikista niistä alueista, missä työtä tehdään, ja että voimme parantaa viestintää komission kanssa, kun ajatellaan tämän ongelman jatkumista. Niin, tosiaankin teimme tarkastuksen myöskin Unkarissa, Kyseessä on maa, jolla on myöskin jonkin verran ongelmia, mutta ehkäpä tulevaisuudessa viestintä tilintarkastajien ja Unkarin viranomaisten kanssa saadaan järjestelmään, mutta ensi kerralla sitten varmasti kerromme kaikesta tästä. Kiitos niin kysymys siitä, että mitä Romaniassa tapahtui, nämä viipeet Romaniassa ja sitten nämä kallit palvelut Unkarissa. Voisitteko näihin ottaa vielä kantaa? We, um, uh... Niin, on sellaisia alueita ja hankkeita, jotka ovat jälkijunassa. Tunnen Romanian tilanteen hyvin. Me olemme muuttaneet, tai hallitus on vaihtunut jokin kuukausi sitten, ja siellä on nyt johtajiakin vaihdettu. Meidän täytyy nyt tässä ottaa tuo aika takaisin näiden hankkeiden osalta. Kaikki hankkeet, jotka liittyvät veteen, tämä on tietysti hyvin tärkeää kaikille poliitikoille, jotka mm, ovat tietyillä alueilla vallalla, koska jos he haluavat, että heidät valitaan uudestaan, niin heidän täytyy parantaa ihmisten elinoloja. Täytyy parantaa jonkin kaupungin ja maaseudun tilannetta. Täytyy edistää näitä töitä. Niin, että sitten tilanne on parempi jälkeenpäin. Paljon kiitoksia puheenvuoropyyntöjä ei nyt ole, eikä minullakaan ole kysymyksiä, joten olemme päässeet nyt esityslistan loppuun. Kiitokset keskustelusta ja me tulemme seuraamaan tätä keskustelua jatkossakin, että miltä tilanne näyttää muissa jäsenvaltioissa. No niin, me tapaamme seuraavan kerran 19. lokakuuta. Niin, kello yhdeksän Brysselissä. Ja haluaisin vielä sanoa, että 26.10. meillä on ylimääräinen kokous 9 11.45. Siellä kuullaan neljää tilintarkastustuomioistuin kandidaattia. Tämä on meille tärkeää. Ja tänään kello 18 on tilintarkastustuomioistuimen 40-vuotisjuhlaa ja siellä varmastikin näemme sitten taas. Kiitoksia paljon ja kokous päättyy tähän.